Dear colleagues. Hyvät kollegat. Tervetuloa talous- ja rahasioiden valiokunnan kokoukseen. Ensin esityslistan hyväksyminen. Jos vastalauseita ei ole, niin se voidaan katsoa hyväksytyksi. Kiitoksia. Sitten 31. elokuuta 1. syyskuuta pidetty kokous ja 26. toukokuuta pidetyistä kokouksista pöytäkirjan hyväksyminen. Siellä oli avoin kysymys, josta nyt on sitten sovittu alaliitteen kerran. Voidaanko nämä pöytäkirjat hyväksyä? Kiitoksia. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Valiokunta hyväksyi raportin 13. heinäkuuta ja päätti että asia menee täysistuntoon. Siitä äänestettiin syyskuun 15. päivä täysistunnossa. Ja sitten osittain tämä palautuu valiokuntaan, eli nyt olemme valmiita kolmikantaneuvotteluihin neuvoston kanssa tämän täysistuntotekstin pohjalta. Ja sitten mahdollisimman nopeasti käynnistämme neuvottelut. Sitten oikaisut, kaikki kieliversiot näistä oikaisuista – CRRn 575 2013 pääomavaatimukset luottoluokituslaitoksille. Tämä teksti on toimitettu 20. syyskuuta valiokunnan jäsenille säännön 231 nojalla työjärjestyksestä. Ja jos valiokunta ei tätä vastusta, niin sitten tämä teksti toimitetaan parlamenttiin ja tästä ilmoitetaan seuraavassa täysistunnossa ja se katsotaan sitten hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 parlamentin jäsentä pyydä siitä äänestystä. Ja sitten valtuuskuntamatka Kiinaan, Shanghaiin ja Beijingiin, jonka piti tapahtua viime viikolla, niin sitä on lykätty. Kiinan viranomaiset tykkäsivät sitä ja siis erittäin lyhyellä varoitusajalla torstai-aamuna, eli kahta päivää ennen kuin meidän piti lähteä matkaan. Ja sihteeristö sanoi, että tämä oli seurausta siitä, että Schulz ja Brock tapasivat Dalai Laman Strasbourgissa. Tietysti tämä lykkäys on ikävä. Ja muistuttaisin, että kansallisten parlament kuntien jäseniä tavataan sitten 28. syyskuuta. 17 parlamentista on mukana osallistujia keskustelemassa talouden ohjausjaksosta. Ja sitten koordinaattorien kokouksen päätöksiä, nimityksiä ja asetus, joka liittyy esirahastoon. Ja sama neuvottelutiimi jatkaa tätä työtä sillä ehdotulla, että budjettivaliokunta tekee samoin. Sitten nämä valvontaviranomaiset, koordinaattorit sopivat, että tämä alustava kalenteri toimitetaan valiokuntaan, se hyväksytään kohta. Sitten PRIPS otetaan jo huomioon seuraavassa komission käsittelyssä, koska parlamentti vastusti delegoitua säädöstä. Ja sitten koordinaattorit sopivat siitä, että IFS 9 äänestetään tänään ja koordinaattorit myöskin päättivät, että tilataan tutkimuksia liittyen siihen, miten sääntely on vaikuttanut rahoitusmarkkinoihin. Brexit niin ikään. Meillä on sitten joukko kuulemisia tästä. Ja vuoropuhelu Dragin kanssa tänään myöskin osittain käsittelee tätä aihetta. Ja kutsumme sitten asiantuntijoita tänne. Ja sitten meillä on 12. joulukuuta ylimääräinen kokous. Ja meillä oli Gulan mietintö, joka liittyy rahoituslaitoksiin, ja sihteeristö teettää vertailun parlamentin päätöslauselmasta, jotta voidaan tehdä selväksi ne alueet, joilla komissio ei ole vielä toiminut. Sitten Koonin kanssajärjestön järjestetään kokoushan on Baselin komiteasta ja siellä käsitellään Basel nelosuudistuksia uudistuksia Ja kokouksessa, kokouksen jälkeen tapaamme sitten komission ja ehkä myöskin EBNn, ECPn ja päätösauselma luonnos hyväksytään jo ehkä marraskuussa. Ja sitten edisaikataulu. Koordinaattorit sopivat siitä, että lykätään tämän mietinnön esittelyä 90. marraskuuta. Sitten vuonna 2017 kokouskalenteri, luonnos meidän valiokuntamme osalta. Voidaanko se katsoa hyväksytyksi? Kiitos. Ja sitten lopuksi toivotan lämpimästi tervetulleeksi kolmen viranomaisen edustajat tähän vuotuiseen kuulemiseen artiklan 51 mukaisesti asetuksesta Te olette tullut kertomaan viranomaisen toiminnasta viimeisen vuoden aikana, erityisesti mitä tulee koordinointiin, sääntöihin ja yhteistyöhön lainsäätäjien kanssa. Ja myöskin haluaisimme kuulla, millaisia painopistealueita teillä on seuraavan vuoden aikana. Bernardino myöskin sitten, hän on nyt tämän näiden kolmen viranomaisen puheenjohtaja, ja hän kertoo sitten, miten hän aikoo toimia sitten toisena varapuheenjohtajana. Eli teillä on sitten kolme hattua päässänne tänään. Nämä kolme puheenjohtajaa on kirjallisesti toimittanut tietoa viime vuoden toiminnoista, ja ne on toimitettu valiokunnan jäsenille, ja ne löytyvät myöskin e-committee nettisivustolta ja kaikki puheenjohtajat voivat nyt pitää alustuspuheenvuoron. Ja ensimmäisenä Bernardino, eli Gabriel, ole hyvä. And, uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset herrat, arvoisat Ekon valiokunnan jäsenet. Ilo olla takaisin parlamentissa käymässä säännöllistä mielipiteen vaihtoamme. Aloitan sekakomitean puheenjohtajan roolissa ja lyhyesti käyn läpi viime vuoden saavutukset ja tulevaisuuden pyrkimykset sen jälkeen annan teille kuvaa e- e- Evlevin strategisista tavoitteista, tulevaisuuden riskeistä ja haasteista vakuutus- ja eläkealalla ja tulevan vuoden näkymistä. Ja koska olen myös e- Euroopan järjestelmäriskikomitean toinen varapuheenjohtaja kerton myös tämän komitean viimeaikaisista toimista. Viime vuonna sekavaliokunta on koordinoinut työtä valvontaviranomaisten kesken keskittyen kuluttajan suojaan ja arvioimaan relevantteja sektorikohtaisia riskejä EU-ssa välisiä. Olemme kehittäneet yhteistä ohjekirjaa eteenpäin, jotta voidaan kattaa pankki, vakuutus ja arvopaperialue saimme aikaan sääntelytekniset standardit ja avaintietoasiakirjan PRIPS-tuotteelle johtuen huolimatta tiukasta aikataulusta. Tämä uusi työ osoittaa, miten viranomaiset ovat pystyneet muuttamaan EU-lainsäädännön periaatteita ja saamaan aikaan käytännön sääntöjä, jotka perustuvat laajaan kuulemiseen, mukaan lukien kuluttajatestaukset. Tämän tuloksena olemme ehdottaneet kolme sivuista asiakirjaa, jossa ensimmäistä kertaa annetaan piensijoittajille yksinkertaista vertailtavaa tietoa kustannuksista, riskeistä, tuotosta, pankki, vakuutus ja arvoperialueella. Tämä on huomattava askel eteenpäin ajatellen kuluttajia ja olemme ylpeitä työstä, jota on tehty. Me ymmärrämme tietenkin Euroopan parlamentin esiin ottamat ongelmat täysistunut äänestyksessä. Me uskomme, että työ, jota olemme kehittäneet sekavaliokunnassa, kun pyritään täytäntöön panemaan KIT-asiakirjaa, se voi olla suureksi avuksi, kun pyritään selventämään ja parantamaan joitakin sääntöteknisen standardin säännökset voittaa nämä ongelmat. Olen luotan siihen, että vahva käytännönläheinen ratkaisu löydetään varsin pian. On yhteisöllinen etumme ja erityisesti Euroopan kansalaisten etu, että teemme yhdessä työtä, jotta saamme asiakirjasta todellisuutta. Tässä mielessä sekä valiokunta jatkossakin tukee Euroopan toimielimiä ja antaa teknistä asiantuntija-apua. Sekavaliokunta antoi täytäntöönpanotekniset standardiluonnokset ulkoisista luottoluokituslaitoksesta pääomavaatimusasetuksen ja Solvensi 2 direktiivin mukaisesti, jotta varmistetaan se, että kaikki käyttävät samoja sääntöjä rahoitussektorilla. Euroopan komissio yritti kuitenkin, että vähennettäisiin vaatimuksia pienille uusille luottolaitoksille. Me olemme eri mieltä ja hylkäsimme nämä muutosehdotukset. Itse asiassa sekavaliokunta uskoo, että alkuperäinen täytäntöönpanotekninen standardi on hyvä tasapaino ja riittävästi edistää markkinakilpailua luottoluokitusalalla. sekavaliokunta antoi Euroopan komissiolle hyväksymistä varten äh, luonnoksen sääntelyteknisistä standardeista, miten voidaan vähentää riskien, riskejä OTC-johdannaisissa, jota ei selvitetä keskusvastapuolen toimesta äh, Emirin mukaisesti. Siinä annetaan säädöksiä, joilla pyritään lisäämään avoimuutta ja varmuutta, joka liittyy OTC-johdannaisiin eh, ja niihin markkinoihin EU-ssa e, viranomaiset eivät hyväksyneet tiettyjä ehdotuksia, joita komissio äsken teki. Olemme erityisesti vastuutamme komission ehdotusta poistaa keskittymän rajat äh, alkumarginaaleista koskien eläkesuunnitelmia. Näillä voidaan juuri vähentää riskejä ja keskusvastapuoleen riskejä. Olemme ilmaista myös huolta siitä, että luonnosstandardien hyväksyminen myöhästynyt. Mitä tulee näihin teknisiin standardeihin, tarvitaan vahvaa koordinaatiota ja yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Tämän pitäisi kattaa vain ripeä toiminta viranomaisen toimesta, mutta myös hyväksyntäprosessin pitää tapahtua ajallaan. Mitä tulee riskinarviointiin sektorin välisesti, sekä komitea edelleen valvoi näitä riskejä. Me julkaisimme kaksi raporttia hiljattaisista haavoittuvaisuuksista EUn rahoitusmarkkinoilla. Siinä keskitetään hatalattajien, piensijoittajien kuluttajien itse alaan ja annetaan kuva haasteista ja epävarmuuksista markkinoilla, josta pitäisi olla tietoisia. Viimeisin raportti erityisesti keskitty hiljattaisiin tapahtumiin koskien ympäristöä, jossa on hidas kasvu, alhainen tuotto ja missä määrin laitokset ovat kannattavia ja minkälainen omaisuuserien laatu on haluamme ottaa myös huomioon, että rahoitusjärjestelmät ovat toisistaan riippuvaisia. EU-rahoitusjärjestelmä kuitenkin on haavoittuvainen erilaisille riskeille, kuten esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestys, joka on lisännyt juridista epävarmuutta vielä lisää rahoitusmarkkinoilla. Tämän lisäksi sekavaliokunta on jatkanut työtään ja tukee rahoitus monialayritysdirektiiviä. Se on osa komission sääntelyn toimivuusohjelmaa ja olemme osallistuneet myös komission julkiseen kuulemisen. Pitää välttää kuitenkin ylimääräisiä valvonnan kerroksia kun on jo tartu tämän tyyppisiin riskeihin, joita voi syntyä tällaisista rahoitusalan yrityksistä. Kun on hyväksytty neljäs rahanpesudirektiivi ja komissio on tehnyt ehdotuksen lisämuutoksista, sekavaliokunnan työ on nyt ratkaisevassa vaiheessa. Valio- komitea tulee esittämään suuntaviivat yhteisistä kysymyksistä koskien rahoituslaitoksia, viranomaisia silloin, kun käsitellään riskejä, jotka liittyvät terrorismin rahoittamiseen ja rahanpesuun. Kun puhutaan sitten onnistuneesta yhteistyöstä, on hieno mainita neljäs vuosittainen valvoviranomaisten kuluttajapäivä. Tämä on loistava foorumi kaikille sidosryhmille. Näin voidaan aktiivisesti toimia yhdessä ja kiinnittää huomiota kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin. Tänä vuonna käsiteltiin sellaisia aiheita kuten sisämarkkinoiden toiminta, iso datakysymykset ja kuluttajasuoja ja kuluttajasuojan vaatimukset EU-ssa. Sekakomitea myös aloitti nettisivuston, joka auttaa edistämään ja lisätietoista toimistamme avoimella tavalla. Kuluttajasuoja jatkossakin tulee olemaan keskeisessä asemassa sekä komitean työssä, erityisesti kun ajatellaan, että digitalisaatio nopeutuu rahoitusmarkkinoilla. Viranomaiset ovat jo alkaneet tarkastella äh, sektorien ylitsekäyvää ilmiötä, kuten big data-ilmiö ja niin sanottu automaattinen neuvonanto. Instituutiot saavat enemmän tietoa operaatioistaan, asiakkaistaan, markkinamahdollisuuksista ja mikä on mahdollista. Tulemme tutkimaan mahdollisuuksia ja haasteita ajatellen kuluttajia tämän tiedon suhteen ja pohdimme, mikä rooli komitealla voi olla, kun on identifioitu tiettyjä ongelmakohteen lisäksi. Sekä komitea myöhemmin tänä vuonna julkaisee löydöksiään tästä robotti- tai automaattisen neuvonnasta. Jatkossakin pyrimme ponnistelemaan, että täytämme meille annetun mandaatin sekä valiokunta on sitoutunut sekä mikro- ja makrovakauden tasoilla antamaan vahvaa palautusta, palautetta, jota tarvitaan tässä haastavassa talousympäristössä. Haluamme myös edelleen lisätä rahoitusmarkkinoiden valvontaa. Mitä tulee valvonnan lähentämiseen, viranomaiset jatkossakin käyttävät kaikkia käytössä olevia välineitä. Aivan erityisesti on tärkeää korostaa, kuinka tärkeä rooli suuntaviivoilla kysymyksillä ja vastauksilla on. Tämä on ollut varsin hyödyllistä aikaisemmin. On aivan selvää, että nämä välineet otetaan käyttöön vain silloin, kun niitä tarvitaan, aina noudattaen täysin ykköslainsäädännön vaatimusta. Tässä hengessä hyvä avoin yhteistyö, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen EKon valiokunnan ja kolmen valvontaviranomaisen välillä on ratkaisevan tärkeää. Odotamme jatkossakin luottamukseen perustuvaa avointa yhteistyötä. In close cooperation with national... Me teemme kansallisten valvontaviranomaisten kanssa tiivistä yhteistyötä ja näin pyrimme varmistamaan Solvensi 2 täytäntöönpanon. Tämä oli oiva harppaus oikeaan suuntaan, varsinkin niinä aikoina, kun vakuutusyhtiöt ja eläkelaitokset joutuvat taistelemaan melkoisten haasteiden kanssa, kun korkotaso on alhainen ja maksukyky vaatimaton ja minkälaiset tulevaisuuden näkymät ovat olleet. Nyt tarvittiin todellista aktiivista toimintaa, jotta voidaan todellakin toimia EUPAN strategisten tavoitteiden mukaisesti, kuten ensinnäkin valvonnan johdonmukaisuus, toisaalta ennaltaehkäisevän kuluttajan suojan vahvistaminen ja kolmas rahoituksellisen vakauden vaaliminen. Aloitetaan valvonnan johdonmukaisuudesta. Ensimmäinen tammikuuta 2016 alkaen Solvensi 2 on sovellettu ja vakuutus- ja jälleenvakuutusjärjestöt, niitä sitovat Euroopan laajuisesti samat säännöt. Sääntelykehyksen hyväksymisen myötä on siirrytty enemmänkin sääntelystä valvontaan. Me yritämme löytää yhteisen eurooppalaisen valvontakulttuurin ja johdonmukaisuuden, niin siihen me panostamme. Tarkoituksena on varmistaa johdonmukaisen EUn lainsäädännön soveltamisen kaikkialla EU:ssa, yhtäläiset mahdollisuudet, sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön poistaminen ja että kaikilla Euroopan unionin alueilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet ja suoja. Näihin tavoitteisiin voidaan päästä eri tavoin. Esimerkiksi kattavan informaatiojärjestelmän kehittämisellä Solvency 2 avulla, eli keräämällä EU-laajuisesti tietoa. Tätä kautta voidaan mikro- ja makrotason valvontaa tehostamaan. Jotta me voimme todellakin Solvenssi 2 panna johdonmukaisesti täytäntöön, niin sitä varten käytetään valvontaa käsikirjaa. Arvioidaan säätelytoimintaa ja otetaan huomioon kaikki tekniset määräykset, symmetriset tarkistukset ja sopeutukset sekä metodologia jonka kautta voidaan varmistaa, että pidemmän aikavälin korkon näkemykset voidaan mahdollisimman avoimesti ottaa esille. Me yritämme nyt paneutua tähän valvontakehykseen ja niin me olemme sitoutuneet siihen, että toimimme näytön perusteella. EIOPA todellakin pyrkii katsomaan, että kaikki parametrit ovat vaatimusten mukaisia ja yritämme katsoa, minkälaisia pidemmän aikavälin vaikutuksia toimilla on. Monimuotoisuuden karsiminen ja suhteellisuuden periaatteen vaaliminen ovat kaiken A ja O tässä työssämme. Saanen nyt puuttua kuluttajan kysymyksiin. Tällä hetkellä siirrytään täytäntöönpano puoleen varmistaaksemme johdonmukaisen toiminnan kautta Euroopan unionin. Jopa on sitä mieltä, että nyt tarvitaan seuraavia välineitä, jotta kuluttajan suojaan tiellä päästään tavoitteisiin. Ensinnäkin avainasia tietokirja, siihen viittasin jo. Toisaalta valmistelut, asiakirjat valvontaan ja hallintoon liittyen. Kolmanneksi teknise, tekniset lausunnot IDD liittyen. Tällä hetkellä sitä liittyen käsittelevä konsultaatio on keskin. Ja sitten vakiopohjaiset, vakuutuspohjaiset investointituotteet ja niihin liittyvät kysymykset. Markkinoiden seuraaminen, temaattiset katsaukset ja ITS ovat erittäin tärkeitä, jotta tässä todellakin Euroopan laajuisesti toimitaan kuluttajien toivomusten mukaisesti. Mitä tulee suur- massadataan ja muihin, niin meidän tulee varmistaa, että kuluttajan suojelma on korkealla tasolla, estämättä kuitenkin innovointityön. Mitä tulee eläkkeisiin, niin haluaisin ottaa esille pari keskeistä saavutusta. Ensinnäkin lausunto, joka annettiin parlamentille, neuvostolle ja komissiolle koskien yhteistä riskiarviointia ja avoimuus kehystä. Me suosittelemme, että eurooppalaista sääntelyä IORP liittyen vahvistetaan vahvistetun pilar, pilari kakkosen riskiarvioinnin pohjalta, ottaen huomioon markkinoiden tämänhetkiset tilanteet. Meidän täytyy toimia avoimesti kaikkiin sidosryhmiin nähden. Toinen saavutus. Suositus Euroopan komissiolle koskien yksinkertaisen standardisoidun ja täysin avoimen yleisen lisäeläketuote PEPin osalta – ja lopuksi kolmas painopistealueemme, eli rahoituksellinen vakaus. Tällä hetkellä tilanne on hyvin haastava, korkotaso hyvin alhainen, niin me hyödynnämme stressitestejä arvioitaaksemme, minkälainen vastustuskyky eri laitoksilla on ja me yritämme katsoa, minkälaisia riskejä ja haavoittuvuustekijöitä voi olla olemassa, jotta me voimme todellakin koordinoidusti vastata näihin haasteisiin. Vuoden alussa me julkaisimme ensimmäinen IORP-stressitestin, äh, ensimmäinen kautta aikaan EU-ssa. Tarkoituksena on varmistaa, tai oli selvästi nähtävissä, että alhainen korkotaso todellakin vaikuttaa etuusperusteisten IORPien tilanteeseen. Nyt on tarkoituksena järjestää toinen stressitesti, jota voimme katsoa, minkälaisia vaikutuksia sponsoreiden toimintaan on ollut tällä pitkittyneellä alhaisella korkotasolla ja minkälainen, vaikutu, minkälainen vaikutus tällä on reaalitalouteen. Lisäksi tulemme lisä, julkaisemaan stressitesti 2016 koskien vakuutusalaa. Me yritämme todellakin tunnistaa, minkälainen on tämänhetkinen haavoittuvuustilanne vakuutusalalla. Tulokset ja suositukset julkaistaan tämän vuoden loppuun mennessä. Solvesi kakkostakin tarkastetaan ja sitä kautta yritetään katsoa, minkälaisia makro vakauspoliittisia toimia tulisi ottaa käyttöön, näin voisi ja pyrkiä välttämään päällekkäistä työskentelyä. Myös prosyklisyyttä vastaan yritetään täten toimia. Mitä tulee rahoitukselliseen vakauteen, niin minähän, kuten sanottu, toimin yhteis puheenjohtajana järjestelmän riskikomiteassa. Meillä on ollut keskeisiä markkina-alan koskevia markkinavakauspolitiikkaa koskevia tutkimuksia asiakirjassa viitataan systeemin riskeihin eri aloilla ja yritämme katsoa, minkälaisia näkymiä pankkisektorilla keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä voi olla. Lisäksi huomioidaan, minkälaisia vaikutuksia rakennemuutoksilla alhaisella korkotasolla on. Lisäksi katsomme, minkälaisia haavoittuvuuksia tämä alhaisen korkotason tilanne saattaa aiheuttaa. Jotta voimme tarttua tuleviin haasteisiin, näin ihan lopuksi haluan muistuttaa siitä, mikä oli teidän lainsäätäjien tavoite Euroopan finanssivalvontajärjestelmä määritelmä perustettaessa. Yhteinen käsikirja, yhtenäinen eurooppalainen valvontakulttuuri ja kuluttajien suojan ja rahoituksellinen vakauden vahvistaminen. Tarkoituksena on varmistaa, että me toimimme sääntelymandaatin mukaisesti, mutta meidän täytyy kehittää järjestelmäämme, jotta me todellakin voimme toimia mandaatin mukaisesti. EOPA-asetusta tulisi vahvistaa selkeällä mandaatilla koskien valvontakulttuuria ja toimia silmällä pitäen. Me tarvitsemme riippumattomia riippumattomaa, riippumattomuutta tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluaisin kiittää teitä rakentavasta yhteistyöstä. Se on keskeisellä sijalla, jotta ei jopa todellakin voi saavuttaa tavoitteensa ja että voidaan toimia kuluttajien vaatimalla tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia. Mitä tulee Emirin teknisiin standardeihin, niin voin ilmoittaa valiokunnan jäsenille, että parlamentti tukee sitä, että nopeasti pannaan täytäntöön nämä kansainväliset standardit. Olen ollut yhteydessä esittelijä Langeniin ja Massatiin, joka on CFDCn puheenjohtaja. Ja tietysti lokakuussa käsittelemme sitten valiokunnan hyväksymää tekstiä. Ja haluamme sitten haluamme vauhdittaa tätä prosessia ja haluamme, että nämä standardit astuvat nopeasti voimaan. Ja sitten Andrea Enria. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. EUn pankkien tilanteen parantaminen on edennyt ja vuoden 2016 stressitesteissä näytettiin, että sektorin kyky maksaa osinkoja on parantunut. Mutta paljon työtä on vielä tehtävänä. Viranomaiset seuraavat nyt tilannetta ja tartumme sitten vielä jäljellä oleviin heikkouksiin. Ja nythän voimme sitten siivota pankkien taseita, mutta omaisuuserien parantaminen on vielä epätasaista. Järjestämättömien lainojen osuus EU:ssa on seitsemän prosenttia, eli kolme kertaa enemmän kuin muilla merkittävillä alueilla. Ja kymmenessä jäsenvaltiossa tämä osuus on yli 12 prosenttia. Tällaiset lainat heikentävät pankkien kannattavuutta ja silloin on vaikeampi myöntää luottoa kotitalouksille ja yrityksille. Ja äskettäisessä raportissa pankkiviranomainen on ehdottanut kolmea toimintaa. Ensinnäkin meidän täytyy vahvistaa valvontaa, jotta voidaan puuttua näihin lainoihin. Meillä pitää olla erilaisia tavoitteita. Sitten pitää puuttua rakenteellisiin kysymyksiin, esimerkiksi verojärjestelmien osalta. Ja meidän pitää parantaa sekundaarimarkkinoita, jotta voidaan päästä eroon näistä järjestämättömistä lainoista. Nämä taseet ja yritysten rakenteet ovat nyt mukautumassa uuteen direktiiviin. Ja nyt on sitten sitten tehty arvioita pelastuskyvystä ja vähimmäisvaatimuksista ainakin suurimpien toimijoiden osalta. Pankkiviranomainen on laatinut valtaosan näistä standardeista ja me olemme laatimassa raporttia, joka liittyy MRL-puitteistoon, josta saadaan sitten laadullista ja määrällistä tietoa siitä, miten nämä puitteet ovat toimineet. Ja haluamme tukea myöskin lainsäädäntöprosessia, jotta voidaan tukea kansainvälisiä standardeja TELAC-kysymyksissä. Me myöskin seuraamme Baselin komitean keskusteluita, nyt kun muutetaan pääomavaatimuksia. Ja Euroopan pankkiviranomainen on analyysissään vahvistanut sen, että rahoituspuitteita pitää muuttaa, jotta voidaan vertailla pankkien sisäisiä malleja. Mutta nämä muutokset eivät saa kuitenkaan vähentää puitteiden eh, riskien havaitsemiskykyä. Ja viranomainen pyrkii nyt siihen, että Eurooppa olisi edustettuna kaikissa kansainvälisissä neuvotteluissa. Meillä oli työpajoja tästä aiheesta ja pankkiviranomainen nyt myöskin yrittää katsoa, millä tavalla voidaan lisätä suhteellisuutta pankkien sääntelyssä. Ja vaikkakin tämänhetkisissä säännöissä on otettu jo suhteellisuusperiaate huomioon, niin sääntelypuitteet ovat kuitenkin hyvin monimutkaiset. Meidän täytyy nyt arvioida, onko tällainen toimintatapa pienten yritysten osalta perusteltua, ja julkistamme pian tähän aiheeseen liittyvän asiakirjan. Me haluamme myöskin katsoa haasteita, jotka liittyvät teknologiseen innovaatioon. Digitaaliset pankkipalvelut voivat johtaa siihen, että pankkipalveluita täytyy muuttaa, ja se liittyy myöskin kuluttajasuojaan. Tähän asiaan liittyvät virtuaalivaluutat, joukkorahoitus, kuluttajatiedot, ja osahan näistä mandaateista on mukana sitten maksupalveludirektiivi kakkosessa. Sitten vuosikertomus valvonnasta osoittaa, että paljon edistystä on tapahtunut, vaikkakin meiltä on puuttunut resursseja ja sen takia on jouduttu lykkäämään tai supistamaan tiettyjä projekteja. Jotkut valiokunnan jäsenet olivat huolissaan näistä viranomaisten oma-aloite suuntaviivoista. Ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeitä tällaiset välineet ovat meille. Ja sen sijaan, että puuttuisimme asioihin, jotka kuuluvat ykköstason lainsäädäntöön, niin tässä nyt koordinoidaan ja tehdään läpinäkyväksi ohjeita, jotka muuten olisi tehty viranomaistasolla epäkoordinoidulla tavalla. Kun mietitään, miten ykköstason tekstejä tulkitaan, niin sitten asia siirtyy komissioon. Eli näiden välineiden avulla voimme varmistaa johdonmukaisuuden yhteismarkkinoille ja antaa läpinäkyvyyttä valvojien päätöksille. No sitten vielä Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestystulos. Sehän on aiheuttanut huolta pankkiviranomaisessa. Ja missä pankkiviranomainen tulee tulevaisuudessa sitten toimimaan, ja jotta henkilöstö ja heidän perheensä tilanne olisi helpompi, niin tämä päätös pitäisi tehdä aika nopeasti, jotta voidaan jättää riittävästi aikaa tähän lopulliseen muuttoon. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia Andrea Enrialle ja sitten Steven Major. Thank you. Uh, Kiitoksia Roberto puheenvuorosta. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Olen kiitollinen tilaisuudesta esitellä arvopaperimarkkinaviranomaisen työtä viime vuodelta ja kertoa ajatuksistanne avainkysymyksistä, joita Esmon edessä on tulevaisuudessa. Ennen kuin tähän ryhdyn, haluaisin kiittää teitä jatkuvasta tuestanne, rakentavasta yhteistyöstä, jota meillä on tullut viime viimeisenä viitenä vuotena. Teidän tuken on ollut tärkeää näin. Esmosta on tullut vahva järjestö, joka keskittyy tehtäväänsä, suojelee sijoittajia, pyrkii vakauteen ja rahoitusmarkkinoiden järjestäytyneeseen toimintaan. Viimeinen vuosi on ollut kaikkein tiiviimpiä vaiheita arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja se on käynyt läpi ydintehtäviä ja aloitan yhteistä säännöstöstä tai yhteistä sääntökirjasta viime vuonna. Se veimme loppuun ja julkaisimme yli 80 luonnosta teknisistä standardeista, teknisiä tietoja ja lausuntoja. Uskon vap- vakaasti, että nämä säännöt ovat huomattavalla tavalla myötävaikuttaneet, samoin kuten EUn yhteislainsäätäjien toiminta, jotta saadaan rahoitusmarkkinat turvallisemmiksi, avoimemmiksi ja yhtä tärkeää myös syvemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi EUssa. Kun kehitään toisen tason välineitä, ESMA on osoittanut sitoumusta, asiantuntevusta, joka oli meillä silloin, kun saimme mandaattimme lainsäätäjiltä. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa, että viime vuoden aikana arvoperimarkkinaviranomainen on osoittanut, että se on valmis uudelleen pohtimaan tiettyjä kysymyksiä standardien kohdalla, kun ajatellaan äh, ykköstason lakitekstejä. Erityisesti me annoimme kolme lausuntoa säännöistä MIFIDin puitteissa yhden lausunnon markkinaväärinkäytösstandardeista ja yksi lausunto pääomamarkkinoista. Jotta saadaan säännöt aikaan, on tärkeää viedä loppuun tekniset standardit ajoissa. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä, että hyvin laaditut ajoissa on hyväksytty tekniset standardit, missä otetaan huomioon aikarajat, joista on sovittu, ja asetuksessamme. Näin pystymme varmistamaan täytäntöönpanon sitten valvonnan lähentymisestä. ESMA julkaisi ensimmäisen työohjelman tästä asiasta. Se on yksi tulos ESMAn strategista suuntaviivoista 2016-2020. Näin voitiin nopeasti toteuttaa sääntelytoimia kansallisella tasolla ja markkinaosallistujien kohdalla, ja näin saatiin rakenne eri ESMAn toimille, jotka liittyvät siihen, että valvotaan kansallista valvontaa ja pyritään toimimaan yhtäläisellä tavalla pääomamarkkinaunionin tavoitteiden mukaisesti. Ollaan tehty vertausarviointia esitteistä ja pohdittu MIFIDin vastaavuusvaatimuksia ja annettu huomattavan määrällisiä suuntaviivoja ja kysymyksiä vastauksella selvennetty lainsäädäntöä kansallisille viranomaisille ja markkinatoimijille. Lisäksi ESMA on pyrkinyt saamaan aikaan Euroopan finanssimarkkinat avoimiksi ja auki myös EUn ulkoisille lainkäyttöalueille. Annoimme neuvoja komissiolle kolmansien maiden pankkitoimiluvista ja niiden keskusvastapuolesta. Näin Esma on osoittanut sillä on teknistä kykyä käsitellä myös asiat, jotka eivät kuulu EUn markkinoille pääsyyn. Olemme pyrkineet lähentämään sääntelyä ja haluaisin kiinnittää huomioon aivan erityisesti keskeiseen IT-järjestelmään, jota arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää kansallisten viranomaisten kanssa, erityisesti MIFIRin tarkoituksia ajatellen on myös muita tämän tyyppisiä tietoteknisiä aloitteita, niin tätä kautta ESMA pyrkii saamaan aikaa kustannustehokkuutta eu tasoa samanaikaisesti. Se tehostaa laatua raportoidun tiedon annossa. Me olemme käyttäneet huomattavasti resursseja siihen, että on kehitetty asiantuntevuutta tietojen välittämisestä olemme mukana kansainvälisessä standarditoiminnassa ja olemme tehneet monia aloitteita, jotta raportointi saadaan järkiperäistettyä. Uskomme vakavasti, että kun parannetaan tiedon laatua ja välitetään kustannuksista tavoitteita, te voidaan sovittaa yhteen. Sitten riskinarviointitoimintaamme muutama kuukausi sitten ESMA aloitti ensimmäisen keskusvastapuolisten stressitestinsä. Minun mielestäni se on jälleen yksi esimerkki meidän asiantuntemuudestamme, kun analysoimme järjestelmän riskejä makrovakauden kannalta katsottuna. Vielä lisäksi ESMA on edistynyt siinä, että tutkii uusia kehityksiä äh, äh, mm, rahoitusteknologiassa on todettu, että tällainen kehitys voi olla hyödyllistä ja edelleenkin viranom ESMA kiinnittää huomiota siihen, että kuluttajia suojellaan ja samalla jaetaan rahoituspalveluita kaikissa muodoissaan. Mitä tulee vielä sijoitussuojeluun, niin ottaisin esille joitakin varoituksia, joita ESMA on antanut viime kuukausina. On puhuttu esimerkiksi eh, välineistä, jotka liittyvät, joihin liittyy sijoittajavastuu, kerromme kuluttajille myös binaarisista optioista, hintaerosopimuksista ja muista spekulatiivisista tuotteista. Tämä on ollut yhteistyön tulosta, kun olemme käyneet yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, kun on myyty tällaisia tuotteita väärin perustein. Lopuksi haluaisin korostaa, että ESMAlla on suoria valvontaan liittyviä tehtäviä. Uskon, että olemme saaneet tehokkaita valvontavälineitä aikaan ja olemme pystyneet myös hyvin täytäntöönpanemaan vahvaa lainvalvontaprosessia. Hiljattaisin tapauksemme luottoluokituslaitoksia vastaan sai aikaan 1,38 miljoonan ö, sakon. Ja aikaisemmin tänä vuonna ESMA ryhtyi ensimmäistä kertaa toimiin kaupparekisteritietohallinnon tietorekisteriä vastaan ja antoi sakon. Me voimme nyt asettaa sanktioita, se on tärkeä pelote, kun yritetään estää vääränlainen toiminta. Kuitenkin minun mielestäni Esman tällä hetkellä antamat sakot mm, ovat liian alhaisella tasolla, ne eivät oikeastaan palvele tarkoitustaan. Esma uskoo, että ainoa oikea tapa eteenpäin on laskea sakko minimiosuuntena näiden laitosten li- liikevaihdosta. Arvostaisin kovasti teidän tukeanne tässä asiassa. Sitten vielä lopuksi, kun ajatellaan tulevaisuutta, on yksi avainkysymys, jota haluaisin teidänkin miettivän, nimittäin pääomamarkkinaunioni. Se on olennaista, jotta voidaan jatkaa yhteistyötä Euroopan talouksien välillä ja täs, tätä varten edistystä tarvittaa sinua mitään katkoja. Koska pääomamarkkinaunioni on EU-laajuinen projekti, minun mielestäni ei pitäisi tehdä ei ole mitään eroa siinä, toimitaanko 27 vai 28 ja valtion kesken. Tämän takia arvopaperimarkkinaviranomainen eu eh, e sääntelijänä on jatkossa, jatkossakin sitoutunut tukemaan pääomamarkkinaunionin tavoitteita mandaattiensa rajoissa ja kiinnitämme huomiota aivan erityisesti kuluttajasuojaan, rahoitusvakauteen ja hallittuihin markkinoihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä sakkokysymys oli ihan hyvä ottaa esille. Olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte, sanoitte tästä pääomamarkkinaunionista ja yleisesti. Haluaisin kiittää teitä kolmea näistä hyvistä yhteistyösuhteista Euroopan parlamenttiin. Tämä valiokunta tukee tätä viranomaisten toimintaa. Sitten kysymyksiä ja vastauksia. Meillä on neljän minuutin pätkiä, koska meillä on vielä äänestyksiä neljältä. Sitä ei voida lykätä ja sen jälkeen tulee draagi. Eli pyytäisin, että korkeintaan kaksi minuuttia per kysymys ja sitten olen hyvin tiukka myöskin vastaus aikojen suhteen. Ensin nämä kysymys Burkhard Baltz. No. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia Kysymyksiä hän riittäisi kolmelle puheenjohtajalle, mutta näin ensikierroksella haluaisin kollega Enrialle esittää muutaman kysymyksen. Kollega Enria, olemme varmaankin sen suhteen samoilla linjoilla, että juridisesti, mutta poliittisesti, niin kuin loppuun totesitte, olemme siihen joutuneet valmistautumaan, siis Brexitiin. ESA-asetusta on sopeutettava niiltä osin. Euroopan parlamenttihan on vaatinut muutosta jo pidemmän aikaa, mutta asetusmuutos vie oman aikansa ja siksipä kysyisinkin seuraavaa. Minkälaisia valmistelutöitä te olette jo tehneet Brexitiin liittyen? Perustetaanko Brexit-työryhmä tai joku muu vastaava ryhmä, ja siirtymäkauden aikana, niin aiotteko muuttaa hallintorakenteita ja päätöksentekomenetelmiä? Ja viimeinen seikka, jos ei ö, pankkival- asetusta muuteta, niin voidaanko se ylipäätään toteuttaa? Ja sitten mitä tulee tähän sijaintipaikkaan mikä, mitkä olisivat ne kriteerit, kun uutta paikkaa haetaan? Aiotteko kollega Bernardino vai kollega Majorin kanssa lähteä ikään kuin vetämään köyttä samasta päästä? Aha. <laughs> Please, Andrea. Okay, thank you. Well, uh... Hyvä. Kiitoksia. No, sanotaanpa niin, että meidän täytyy vältyä siltä, että kansallisilla ettei lähdetä valtuuksia ylittämään. Tämänhetkinen päätöksentekojärjestelmä on pysynyt entisellään. Me jatkamme samaan tapaan, kuten tähänkin asti UK-kollegoiden kanssa. Niin kuten sanottu, me olemme valmiita tarjoamaan teknistä apua sitä tarvittaessa täältä, teiltä tai komission puolelta, kun pohditaan minkälaisia vaihtoehtoja on tarjoja ja mitä toimenpiteitä nämä vaihtoehdot vaativat, mutta tässä vaiheessa emme ole valmistelleet asiaa ikään kuin varta vasten. Kun kansanäänestystulos selvisi, järjestimme opintopäivät ja siellä keskustelimme positiivisessa hengessä asiasta. Eräät kollegat olivat huolissaan tilanteesta ja kertoisin niistä teillekin. Eli mitä tapahtuu, kun varsinainen Brexit käytännössä toteutuu tai lähestyy toteutumistaan. Tietenkin brittiedustaja on edelleenkin päätösvaltainen jäsen, mutta brittikollegat ovat olleet sitoutuneita. He sanoivat, että yhteistyötä halutaan tehdä molempiin suuntiin, ei haluta puuttua päätöksentekoon siinä tapauksessa, jos standardeja ei sovelletakaan Britteen saarilla. Mutta kuten sanottu, tällä hetkellä vain odotellaan. Ja tällä hetkellä suuret ongelmat liittyvät henkilöstön tilanteeseen. Rekrytointiprosessi vaikeutuu jatkossa, sillä on lähteä vaikeammin saamaan väkeä taloon, kun ihmiset eivät välttämättä tiedä, että minne perheinen pitäisi muuttaa. Me haluamme pitää omasta henkilöstössä tällä hetkellä kiinni ja toivon mukaan me löydämme mahdollisimman pikaisesti jotain osvittaa siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Niin, niin mekin toivomme, että tämä selkeytyy mahdollisimman nopeasti. Pervanche. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, puheenjohtaja, Niin, kiitoksia puheenjohtaja, puheenjohtajat. Ensin Endialle kysymys, koska hän olette tarkkailijana Baselin komiteassa. Ja siellä on ryhdytty töihin, jotka voivat huomattavalla tavalla vaikuttaa esimerkiksi asuntoluottoihin. Ja se voi kyseenalaistaa nämä kiinteät korot tai sitten tämän periaatteen, jonka mukaan lainataan tulojen mukaan. Ja tämä saattaa aiheuttaa epävakautta. Sitten on yhä enemmän arvopaperistamista. Eli tämänhetkisessä tilanteessa, onko tämä nyt oikea tapa toimia? Sitten Major, te puhuitte tästä Brexit-aikataulusta ja sanoitte, että se ei muuta mitään pääomamarkkinaunionin kannalta. Kun komissio esitti tämän alkuperäisen ehdotuksen, niin jotkut meistä olivat kuvitelleet, että kun ajatellaan tätä valvontaa, niin meidän täytyy mukauttaa tilannetta. Ja yhdistynyt kuningaskuntana oli yksi niistä, jotka olivat vastahakoisia tässä. Eli siellä ei nyt haluttu muuttaa tätä. Eli siellä haluttiin yhdistää pääomamarkkina todellisiin markkinoihin Euroopassa. Kiitos. Andreen Ria. Kiitos entinen Ria. Kiitoksia. Kuten alustuksessa totesin, niin me hyvin aktiivisesti koordinoimme yhteistä eurooppalaista kantaa Baselin keskusteluissa. Ja heti aluksi haluaisin todeta, että tähän asiaan täytyy puuttua. Tästä on jo raportoitu monta kertaa – ja meillä on hyvin paljon vaihtelevuutta näissä omaisuuserissä ja luotettavuuden puutetta, mitä tulee näihin pankkien sisäisten mallien tuloksiin. Eli tämän asian pitää puuttua. Mutta meidän täytyy nyt varmistaa, että lopullinen ratkaisu ei vahingoita niitä liiketoiminnan aloja, joilla on vähän riskejä. Esimerkiksi asuntolainat, mutta myöskin yritysluotot. Eli on tärkeää, että lopullinen ehdotus ei nosta pääomavaatimuksia aloilla, jotka eivät ole tämän ongelman taustalla. Eli ongelman täytyy puuttua ja Baselissa yritetään varmistaa, että se korjataan, mutta on myöskin tärkeää, että varmistamme sen, että se ei vaikuta kielteisesti liiketoiminta-aloille, joiden mallit ovat toimineet aika hyvin. On the, uh... Niin, mitä tulee pääomamarkkinaunionin ja Brexitin väliseen suhteeseen, niin alustuksessa halusin korostaa sitä, että oli jäsenvaltiot se 27-28, niin meidän täytyy jatkaa tätä työtä, eikä pidä pitää mitään taukoa. Oikeastaan nyt on enemmän syitä edetä vauhdikkaammin, koska me tiedämme, että erityisesti Manner-Euroopassa – luotetaan hyvin paljon pankkialaan. Ja miksi haluamme pääomamarkkinaunionin? Se johtuu siitä, että haluamme pääomamarkkinoiden ja pankkipuolen välille tasapainon. Eli tämä on vielä vahvempi argumentti nopeamman toiminnan puolesta. Ja kun katsotaan tätä komission viestintää, niin se mielestäni osoittelee tätä kantaa jossa vaaditaan nopeutta ja sitä, että jatketaan pääomamarkkinaunionin rakentamista. Ja se heijastelee myöskin vähän sitä, mistä puhuttiin aikaisemmin. Eli yksi aloista pääomamarkkinoilla, joilla pitäisi nyt edetä, liittyy valvonnan lähentymiseen kaikissa viranomaisissa. Valvonta on tärkeää, mutta jos katsotaan toimivaltuuksia, joita meillä on tällä alalla, niin ne eivät ole riittävän vahvat. Yhteisten sääntöjen osalta on edistytty enemmän, mutta ei niinkään valvonnan lähestymisen osalta. Meillä pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia tarkastella kansallisia valvontakäytänteitä ja katsoa sitten niitä riippumattomasti. Bernd Luke. Kiitos, Bernd Luke. Meine Frage, ich spreche auf Deutsch. Niin. Kysymys edelleen kollega Enrialle. Ja kyse on stressitestin tuloksista. ESAN toteuttamat stressitestit osoittivat, että 5,6 miljardia euroa on tämä alipääomitus ja vain Montedi Passi on se suurin ongelma. Sen jälkeen kolme suurta tieteen asiantuntijaa Haja Pire muun muassa kertoivat, että että alipääomitustaso on huolestuttava. Tier 1 ratio, jota Yhdysvalloissa käytetään stressitesteissä, niin tulos olisi 123 miljardia euroa. Ja jos katsotaan kirjapidon sijaan markkina-arvoa, niin silloin päästään 640 miljardiin euroon. Eli paljon enemmän on kyseessä kuin mitä ESA sanoo. Mitä tulee näihin tutkimuksen lähtökohtiin, niin ovatko ne teidän mielestänne vääriä? Eli ovatko teidän omat stressitestinne paikkansa pitävät vai onko ESAN stressitestissä jätetty tietyt ö, riskitekijät jossain määrin huomioitta? Kiitoksia. Thank you, thank you for your, for your... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Toden totta, mielenkiinnolla me olemme tutustuneet näihin tutkimuksiin ja aivan oikein eukeututusti totesitte, että kyse on arvostetuista tieteen alan edustajista. Monet ovat sitä mieltä, että vaatimustason pitäisi olla korkeampi kuin asetuksessa sanotaan, eli meidän täytyy katsoa vipuvaikutusmahdollisuuksia enemmän kuin riskitasoa. Eli tässä pitäisi puhua jopa 20 prosentin tason nostossa. Mutta jos katsotaan eurooppalaisia pankkeja ja verrataan niitä näihin tavoitelukuihin, niin kyllähän puutteet ovat melko laisia. Mutta sääntelijän ominaisuudessa meidän täytyy varmistaa, että eurooppalaiset pankit voivat stressitilanteissa kuitenkin toimia sään vaatimusten mukaisesti, niin kuin lainsäätäjät ovat päättäneet. Ja meidän täytyy tietenkin katsoa sitä, mitä EU-lainsäädännössä sanotaan, ja tästäpä syystä nämä erot ovat nähtävissä. Toki ihan perusteltua kritiikkiäkin on esitetty siihen liittyen, että ovatko nämä meidän käyttämämme skenaariot toimivia, mutta yleensä kyse on kuitenkin siitä, että stressitestin vaikutus näkyy siinä, että kuinka paljon pääomaa menetetään stressitilanteessa. Meillä on satoja stressitesti mittareita yhtä lailla kuin Yhdysvalloissa, ja tämä on osoittanut, että meidän stressitestimme on kyllä aika lailla vakaalla pohjalla. Minulla on varmaankin vielä lisäkysymykseen aikaa. 30 sekuntia. Yeah, eine kurze Nachfrage dazu bitte. Niin ihan lyhyesti vain niin. Sanoitte siis, että ESA-stressitestin tulokset voivat olla harhaanjohtavia siitä syystä, että Euroopan parlamentti ei ole asettanut oikeat standardit. No, not at all. I'm saying I... Ei, ei. Olen täysin näiden standardien takana, mutta jos halutaan lisää turvaa tähän lainsäädännölliseen kehittämiseen, kehykseen, niin silloin rimaa on vain nostettava nykyiseltä tasoltaan. Mutta se edellyttää pääoman tason kasvattamista huomattavassa määrin. Tutkimuksia on tehty kansainvälisesti ja myöskin Baselin komiteassa ja ne ovat osoittaneet, että nyt ollaan päästy aika lailla tasapainoiseen tilanteeseen. Meillä on olemassa yhtäältä turvallisuustekijät, mutta myöskin investointihalukkuus tasapainossa. Kiitoksia. Thank you, Chair. Koira van Nivenhausen. Kiitoksia. Hyvät herrat, te kaikki kolme mainitsitte teknisen kehityksen rahoitussektorilla paljon tapahtuu fintechissä, vakuutusteknologiassa on sitten blockchain-teknologiaa, keinoälyä tai mitä tahansa. Paljon kuitenkin tapahtuu. Herra Bernardino, te sanoitte, että haluatte saavuttaa mahdollisimman korkean tasoisen kuluttajan suojan, eikä kuitenkaan saa estää innovaatiota. Tietysti kaikki haluamme tätä, mutta kuulemme kuitenkin paljon rahoitussektorilta sellaista, että sääntely keskittyy liikaa toimielimiin eikä niinkään toimintaan. Ja tämän takia meillä on epätasainen ympäristö toimia, koska on uusi tämmöisiä toimita, kuten Google, Apple ja muita. Niiden edessä ei ole sama sääntelyn taakka kuin meillä. Mikä on teidän kantanne tästä? Haluaisin tätä kaikilta kolmelta kuulla mielipiteen. Ymmärrät, tunnistatteko tällaisen ilmiön, pitäisikö meidän keskittyä enemmän toimintaan eikä äh, laitoksiin niinkään. Ja sitten toinen kysymys EBAlle, pankkiviranomaiselle ESMalle. Olen itse esittelen vertailuarviosta yksi kriittinen vertailuarvo on Libor, korko. Minä toivon, että olette kanssani samaa mieltä siitä, että tässä ei johdeta esimerkillä niin kuin voitaisiin odottaa pankkeita, koska edelleenkin ne käyttävät benchmarkina Libor-korkoa, jotka kannan vastuuta vaikuttaakseen itse asiaan. No, keskusteletteko tästä pankkien kanssa ja mikä on teidän näkemyksenne yleensä asiasta? Well, thank you very much for the, for the question. Kiitoksia kysymyksistä. Kaikki nämä kysymykset liittyvät digitalisaatioon, massadataan. Näillä kaikilla on enemmän merkitystä toiminnassamme. Olemme käsitelleet automaattista neuvonantoa, mutta yhdessä valvontaviranomaisten kanssa julkaiseminen tämän vuoden loppua hyvän asiakirjan Big Datasta ja jotkut mainitsemanne asiat löytyvät myös tästä silloin. Niin, kun sanoin, että meidän pitäisi pyrkiä hyvään tasapainoon sen välillä, että on korkea kuluttajan suoja ilman, että estetään innovointia, mielestäni tämä koskee kaikkien tuotteiden koko elinkaarta ja tämä kysymys, kun tarkastellaan asiaa enemmän toiminnan kannalta, se voisi olla yksi ratkaisu. Itse asiassa tällä hetkellä olemme pyytämässä sidosryhmiltämme ja eri markkinatoimijoilta, missä he näkevät mahdollisuuksia, missä riskejä ja kaiken tämän kehityksen keskellä. Ja sitten haluaisimme ymmärtää paremmin, mitkä on näitä perus palikoita, joita jo on olemassa, ja niitä löytyy jo asetuksesta ja sääntelypuitteista, mitkä luovat ongelmia innovaatioille, kun halutaan saada aikaan parempia ratkaisuja ja tuotteita kuluttajille, joten varmasti tämä tulee olemaan eh, esillä meidän toiminnassamme tulevina vuosina ensi vuonna varmasti, ja se on, tulee olemaan siis tärkeä osa työtämme. Ja joskus, kun keskustelemme fintechistä, rahoitusteknologista unohdamme, että vakuutusalallakin on paljon potentiaalista mahdollisuutta toimia, koska esimerkiksi siis ison datan käytössä on mahdollisuus siihen, että muutetaan täysin sitä tapaa, jolla vakuutussopimuksia tehdään. Tietysti tämä voi tapahtua myönteisemmin, että voidaan paremmin hinnoitella riskien mukaisesti, mutta se voi luoda myös paljon ongelmia, jos suljetaan pois tietyn tyyppisiä kuluttajia. Ja tätä haluamme todellakin välttää, joten tämä tulee olemaan osa työtämme tulevina kuukausina ja vuosina. Tarkoituksena on saada aikaan tasapainoinen lähestymistapa kahden eri elementin välillä. If I may add just one quick, very quick point on lyhyesti vielä teknologiasta, niin ajattelen meitä. Maksut ovat se alue, jolla kolmannen, kolmannet palveluntarjoajat voivat tulla mukaan ja tässä kilpailu tulee olemaan tiukkaa ja jo nyt tunnetaan paljon huolta. Pankit ovat ilmoittaneet asioista tarvitaan asianmukaisia sääntöjä ja me tulemme ponnistelemaan sen puolesta löytyy oikea tasapaino, mitä tulee käyttäjäturvallisuuteen ja kaikkia osastoja kohtaan, mutta yleisemmin ottaen meidän täytyy varmastikin katsoa eteenpäin ja ajatella jälleen pankkien toimintaa. meillähän on toinen pankkikoordinoinnin direktiivi vuodelta 2008, sopiiko se vielä tämän hetken teknologiseen tilanteeseen. Tämä on mielestäni iso kysymys, jota haluaisimme käsitellä. First, I think on the uh, panel participation. Vielä tästä paneelin osallistumisesta, benchmarkien asettamiseen, vertailuoran asettamiseen viime vuosina olemme kiinnittäneet paljon huomiota. Liborin osallistumisella olemme viime vuosina nähneet, että noin 50 prosentilla tämä on vähentynyt, siis osallistujien määrä alle 20, en on 40, olemme olleet tästä kovasti huolissamme, olemme yrittäneet sitä kautta, että vakuutettaisiin pankit siitä, että ne palaisivat mukaan tähän paneeliin. Ja sekin on hyvä asia, että uusi benchmark-asetus on mahdollisuus. Voidaan pakottaa pankit osallistumaan. On todellakin valitettavaa, että pankit eivät osallistu paneeleihin, nehän paljon käyttävät näitä vertailuarvoja, benchmarkkeja, vaikka ne ovat sanoneet, että ne jatkossakin käyttävät niitä varsin paljon, kun tehdään sopimuksia kuluttajien kanssa. Siellä on viittauksia Liboriin. Minusta tämä on tällaista vapaamatkustamista, kun pankit jättävät eivät puhu näistä juurista riskeistä, koska nekin käyttävät varsin paljon tällaisia sopimuksia, joissa käytetään Libor benchmark-järjestelmää. Mitä tulee vielä tähän vertailuarvon direct-sääntelyyn, juridiset riskit voidaan kontrolloida, ne voidaan havaita. Ja se, mitä olemme pyytäneet öö, välittäjältä, on ollut varsin kohtuullista. Sitä pitäisi pystyä valvomaan ja tätä juridista riskiä pitäisi pystyä valvomaan. Sitten vielä lopuksi miten fintech-teollisuus vaikuttaa. Tässä jo Andrea ja Gabriel puhuivat varsin osuvalla tavalla asiasta, vaikkakin me yritämme, tekin varmasti yritätte saada lainsäädäntöä asiasta, ja me haluamme taas tekniset standardit sellaisiksi, että ne ovat teknisesti neutraaleja, mutta on vieläkin varsin vaikea ennakoida, miten tätä kaikkea käytetään tulevaisuudessa uuden e- teknologian kohdalla. On erittäin tärkeää, että me valvomme rahoitus innovaation kehittymistä. Meillä on erityinen työryhmä ESMassa, joka johtaa näitä tyhtäviä ja tarkastella, miten uudet rahoitusinnovaatiot sopivat yhteen sääntelykehyksen kanssa. Kiitos, Sven Giegold. Um, Tervetuloa. Pari lyhyttä kysymystä. Ensin Bernardinolle. Olemme nähneet tätä pyöröovitoimintaa Montalvo siirtyi 2V, V, v Ja onko tämä nyt sitten esimerkki, joka voi vahingoittaa viraston riippumattomuuden mainetta? Ja ovatko säännöt kaikissa kolmessa virastossa sellaisia, että niitä pitäisi kiristää, kun ajatellaan näitä eettisiä koodeja? Sitten IOAP-asetus. Siinähän on nyt todettu, että kaikki velvoitteet täytyy täysimittaisesti rahoittaa. Näimme huhtikuussa tutkimuksenne, joka osoitti, että osa järjestelmissä on todella kurjassa kunnossa. Eli onko tässä rikottu lakia? Ja toiseksi, millaisiin toimiin aiotte ryhtyä? Ja sitten Esmalle kysymys. Eli tämä ekvivalenssi on tärkeä kysymys, kun ajatellaan Brexittiä ja monissa maissa, myöskin veroparatiiseissa, olette antaneet neuvoja näistä ekvivalenssikysymyksistä. Ja sieltä jätettiin tiettyjä tärkeitä kriteereitä pois, esimerkiksi vastuullisuus, tietyt rajat ja maksurajoitukset. Miksi nämä kriteerit jätettiin pois ja painostiko komissio teitä tällaisten neuvojen antamiseksi. Ja lopuksi olemme nähneet, että näissä bail-in keskusteluissa Italian osalta, millaisia ongelmia tähän saattaa liittyä, kun ajatellaan näitä rahoitustuotteita. Eli mitä nämä virastot nyt aikovat tehdä, koska velvollisuus toimia investoijien etujen mukaisesti ei aina toteudu. Eli aiotaanko nyt toimia niin, että noudatetaan Euroopan lakia, jos myydään väärin perustein rahoitustuotteita kuluttajille, erityisesti kun ajatellaan sitä, että pankkien velvollisuus on toimia kuluttajien etujen mukaisesti. Thank you very much, uh, Sven. Kiitoksia Sven näistä kysymyksistä. Ensimmäinen niistä, eli tämä Carlos Montalvo, ei jopa entinen pääjohtaja, hän nyt tekee b 2 vc työtä. Ja tässä nyt on noudatettu tämänhetkisiä sääntöjä. Emme nyt näe, että tässä nyt olisi mitään ongelmaa. Hän antaa neuvoja ulkopuoliselle maailmalle, monille sidosryhmille. No se, mitä nyt on tehty, ja tämä menee tämän tavanomaisen tulkinnan ulkopuolelle, eli halusimme että yhden vuoden aikana EOPan henkilöstö ei saa olla yhteydessä tällaisiin tahoihin. Ja tämä on tärkeää kaikissa tilanteissa ja uskomme, että tässä nyt on noudatettu sitä henkeä, joka on kirjattu asetukseen. Sitten tämä alirahoitus ja nämä eläkekysymykset. Niin Sven, Direktiivissähän on puhuttu minimiharmonisoinnista, eli se, miltä pohjalta lasketaan tätä vastuuta, niin siihen on jätetty aika paljon liikkumavaraa ja vaihtoehtoja jäsenvaltioille. No kun laskelmia sitten tehdään realistisemman arvion mukaan ja otetaan huomioon tämä lainsäädäntöympäristö, jossa nyt eletään, siellähän on eri tasoista rahoitusta. Monissa jäsenvaltioissa kansallisissa sääntelypuitteissa on rahoitusta liian vähän. Kaikkialla Euroopassa on näin. Ja sitten kun arvioidaan tilannetta tämänhetkisten tasojen mukaan, niin se johtaa siihen, että tämä alirahoitus sitten nelinkertaistuu. Eli tämä kuilu on paljon suurempi ja tämä on yksi syistä, miksi annoimme lausunnon parlamentille, komissiolle ja neuvostolle liittyen siihen, miten voitaisiin vahvistaa kakkospilarin välineitä, jotta voitaisiin tehdä tällaisia riskiarviointeja ja varmistaa, että on kannustimia sekä sponsoreille että jäsenille, jotta voidaan ymmärtää näitä realistisempia arviointeja ja tehtäisiin sitten päätöksiä ennen kuin joudutaan tilanteeseen, jossa tilanne on hyvin monimutkainen, kun ajatellaan sitä, miten voidaan täyttää eläkelupaukset, joita on tehty. Eli Euroopan kannalta me teemme kaiken voitavamme. Ensin täytyy ottaa nämä asiat esiin, tiedottaa näistä ongelmista ja toiseksi pitää ehdottaa mahdollisia ratkaisuja myöskin Euroopan tasolla, jotta voidaan puuttua tähän tilanteeseen. Ja tietysti stressitestit, joita tehdään, niin niissä tarkastellaan näitä seuraamuksia myöskin sponsorien osalta, kun ajatellaan tätä alhaisen korkotason ympäristöä. Sorry, uh, but I we need to... Siis meidän täytyy nyt pitää kiinni näistä neljästä minuutista, koska meillä on äänestys ja Draghi on tulossa, olen pahoillani. No, saatte kymmenen sekuntia nyt aikaa. You know. No emme nyt kymmenessä sekunnissa ehdi. Se olisi liian lyhyt aika. You have the next question, maybe you could find a way to say No, ehkä seuraavan kysymyksen kohdalla voitte sitten vastata tähän jotakin. Brian Hayes. The president. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kollegani ja koordinaattori Burkhard Baltz viittasi jo siihen, että voiko pankki viranomainen ikään kuin lähteä jommankumman leiriin – tässä puhutaan Pariisista ja Frankfurtista, ja jos nyt halutaan jonnekin lähteä, niin ehkäpä Dubliniin kannattaisi. Ei kovinkaan kaukana Lontoosta kuitenkaan. Kollega Enrio, prosessi on tietenkin käynnissä. Mitä te aiotte tehdä? Kyse on todennäköisesti poliittisesta neuvostossa tehtävästä päätöksestä, vaiko? Ja totesitte, mitä tulee brittikollegoiden kohteluun, se on mielenkiintoinen kommentti. Te sanoitte, että kun H-hetki lähestyy, eli että brittikollegat joutuvat luopumaan äänestysoikeudesta koskien uusista rakenteista tai käsikirjasta, milloin se hetki koittaa? Siinä vaiheessa, kun artikla 50 mukainen menettely alkaa vai milloin? Jorpesta on keskusteltu jo pitkään, en halua vatvoa vanhoja juttuja, mutta oikeutetusti totesitte, että Jorpa-selvitykset ovat tärkeitä. Erityisesti stressitesteihin liittyvä tietoisuuden lisääminen on tärkeää. Kysyisin teiltä tästä PEP-ehdotuksesta seuraavaa. Mielestäni se tarjoaa melkoisen mahdollisuuden kehittää uuden järjestelmän. Nyt kysyisin teiltä, että olisiko mahdollista, että tämä ehdotus toimii myöskin toisen pilarin eläkkeiden osalta, eli että me voimme kuluttajan keskuudessa odottaa johdonmukaisen toiminnan toteutumista. Niin kuten tiedätte, niin perusasetuksessahan puhutaan sijaintipaikassa, joten lainsäätäjät eli neuvosto ja parlamenttihan asiasta päättävät te siis päätätte asiasta. Me emme sano juuta emmekä jaata. Me toteamme vain aikataulutuksen liittyen omat kommenttimme, emme ota kantaa itse sijoituspaikasta. Ja mitä tulee brittikollegoiden asemaan, päätöksen tekovirastoissa hoidetaan lainsäädännön mukaisesti. Siitä ei voida lipsua. Halusimme vain sanoa teille, että yhteistyön henkeä kyllä vielä vaalitaan koko henkilöstön keskon ja me haluamme varmistaa, että päätöksentekoprosessi jatkuu juoheasti neuvotteluidenkin aikana. Jos muutoksia tapahtuu, niin tietenkin asioista päättävät loppupeleissä lainsäätäjät. Niin kiitoksia tästä kysymyksestä. Toden totta. Kyllä, pitää paikkansa. On mahdollista rakentaa tällainen kehys rajat ylittäviä eläkkeitä silmällä pitäen. Tehän tunnette keskustelut menneisyydestä ja se on ollut esteenä rajat ylittävälle toiminnalle. Mielestäni kattavampi EU-kehys olisi suotava rajat ylittävän toimintaan liittyen. Meidän mielestämme se on hyvä lähestymistapa, voisimme osallistua siihen ja tietenkin tulevien kuukausien aikana mielellämme tulemme parlamenttiin keskustelemaan aiheesta kanssanne. Nyt jos koskaan tarjoutuu aiheeseen liittyvä mahdollisuus. Ja ihan varmasti tätä kautta Euroopassa vallitsevan eläkkeiden välisiin kuiluihin voitaisiin puuttua, eli laskea kustannuksia – juuri tällaisen yhteisen verkoston aiheuttaman kerrannaisvaikutuksen kautta. Kiitoksia. Hei. Kiitos Anne Kaili. Kiitoksia puheenjohtaja. Jälleen kerran voimme todeta, että näin muuttuvat sitä enemmän, kaikki pysyy samana ja joskus näyttää siltä, että mikään ei ole edes muutu, koska valvontaviranomaiset ovat onnistuneet helpoissa tehtävissä, kun taas valvontakulttuuri sitä on kehitetty jo aikaisemmin, mutta sanoisin kuitenkin näyttää siltä, että periferiamaissa, joilla on enemmän merkitystä emussa, siellä se ei onnistukaan. Ja haluaisin ottaa esille tässä yhden esimerkin. Kreikassa meillä on pankki, joka ei ole järjestelmän kannalta merkittävä, mutta tämän hetken hallitus julkisesti on yrittänyt puoltaa sitä, että pankki otettaisiin poliittiseen valvontaan ja Ehkä tiedättekin tämän tapauksen jopa äh, äh, Kreikan keskuspankin johtaja vastaan on hyökätty ja halutaan saamaan kontrolli käyttämällä poliittista painetta. Tässä pankissa on valtavasti järjestämättömiä lainoja, yrityslainoja, joita on annettu hallituksen poliittisille ystäville ilman huomattavia vaku- vakuuksia. Näin on käynyt myös viime vuonna. Tähän liittyy operatiivisen riskin tekijöitä ja myös tämä kuvaa hyvin, miten on tällainen operatiivinen riski, joka on perusriski johtuen siitä, että hallitus, hallinto ei ole toiminut pankkisektorilla. Meillä ei ole varaa ohittaa tällaista asiaa. Tässä taas kerääntyy, kerääntyy kustannuseriä veronmaksajalle pankki epäonnistus tarkoittaa myös sitä, että hallinto on epäonnistunut. Me ymmärrämme kyllä, että valvonnan pitää nopeasti parantua ja parantaa Euroopan viranomaisten toimintaa. Samoin tarvitaan parempaa laatua yhteisiin valvontaryhmiin. Poliittinen mukanaolo pankkisektorilla on tullut tavanomaisesti ja tässä tarvitaan kyllä järeitä toimia ja nopeasti. Ja kysymyksen erityisesti herra Enrialle EBAN puheenjohtajalle. Haluaisin kysyä, onko pankkiviranomainen huolissaan joidenkin pankkien hallinnon laadusta ja onko teillä mitään konkreettisia suunnitelmia tarttua puutteisiin hallinnossa? Esimerkiksi kun myönnetään tällaisia Sabran tyyppisiä lainoja, ja erityisesti mitä tulee juuri tähän pankkiin, jonka mainitsin, minulla on muuten vielä puheaikaa. Niin, kyllä minä tiedän. Ja aiotteko ryhtyä ottaa itsellenne lisää vastuuta, kun hallinnoidaan tämän tyyppisiä pankkeja? Just, just the EBA. Okay. Well, uh, the issue of governance is... Hallintokysymys, johtokysymys on tietysti varsin relevantti sikäli, että aivan erityisesti pienemmissä pankeissa pankin johto, hallinnointi useimmiten synnyttää painetta siihen, että pankki kaatuu, epäonnistuu. Me tulemme antamaan uusia suuntaviivoja ohjauksesta varsin pian. Tämä tulee olemaan meillä perusväline tämän tyyppisessä kysymyksessä. Minun täytyy vielä sanoa, että mitä tulee teidän arvostelunne valvontaa vastaan, ainakin nyt kun kolme viranomaista on otettu käyttöön ja on yhteinen valvontamekanismi, kun mukana on työryhmiä eri maista ja valvotaan valvontatoimia. Tämä on jo vähentänyt huomattavasti tämän tyyppisiä riskejä, jotka otitte esille puheenvuorossanne. Kiitos, Burkhard Balz. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tällä kertaa kaikille kolmelle puheenjohtajalle seuraavanlainen kysymys. Äänestys ESA-budjetista. Siihen liittyen me täällä totesimme, että että mandaatin mukaisestihan virastojen pitäisi pystyä toimimaan ja priorisoimaan töitään sen pohjalta. Tämä on, mikä ei ole mikään uusi toteamus. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että minkälaisia uudistuksia virastoissa ne on tehty, jotta standardointi on mandaatin mukainen ja miltä osin uusia toimia voidaan toteuttaa ja millä saralla teidän mielestänne olisi todellakin tarpeellista ryhtyä aktiiviseksi? Ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Uh, Mitä tulee vaatimukseen ja avoimuuden suhteen, niin toteaisin siihen liittyen, että mehän varmistamme tiivin yhteistyön Ekon valiokunnan kanssa. Mehän olemme sopineet, että työskentelyasiakirjoja toimitetaan ja pitkään keskustelimme siitä, että voidaanko lausuntoluonnoksia ja tekstiluonnoksia vaihtaa keskenämme ja totesimme, että olisi paikallaan keskustella suoraan kasvotusten asiasta ja työstää myöskin asiakirjoja. Tämän lisäksi puhuttiin myöskin luottamuksellisuuskysymyksistä eräät asiakirjat ovat meidän mielestämme ESMA-asiakirjoja. Pohdittiin, että eikö niitä voitaisiin aikaisemmin lähettää teidän käyttöönne. Me olemme tehostaneet luottamuksellisuusvaatimuksiamme varmistaaksemme, että jos vuoto tilanne ilmenee, niin silloin asiaan puututaan mitä pikimmiten. Ihan lyhyesti, olen täysin samalla linjalla Stevenin kanssa, mutta mitä tulee työn toteuttamiseen. Jos katsotte priorisointiamme tällä hetkellä alhaisen riskin tasolla tai alalla, konvergenssi on tärkeä asia ja sitten muut asiat, jotka täällä tulivat jo mainittua. Me teemme hartiavoimen työtä eri maissa, ihan periferiassa, itäisessä Euroopassa katsomme taseita, kuten Romaaniassa nyt tasetutkimus on Bulgariassa käytännössä. Tämä tarkoittaa johdonmukaisuutta, koska se, sitä kautta saadaan Euroopan laajuisesti rimaa nostettua ylemmäs. Kuluttajansuojan liittyen on tietenkin selvää, mitä sanoitte. Ja sitten tämä rahoituksellinen tasapaino ja ne tekijät, jotka liittyvät stressitesteihin. Kyllähän me priorisoimme töitämme juuri niidenkin huomioiden pohjalta, jotka te mainitsitte, ja mielellämme keskustelemme näistä prioriteeteista teidän kanssanne vielä uudestaankin. No eipä tähän ole hirveästi lisättävää, mutta kodikon toinen poinihan on se, että tietyt asiat jätetään taemmalle. Tietenkin budjettileikkaukset vaikuttavat priorisointiin. Tietyt jutut on täytynyt lykätä tuonnemmaksi, mutta me olemme kuitenkin siihen liittyen tarjonneet teille infoa. Me olemme joutuneet vähentämään valvontaryhmien määrää, eli siellä leikkaukset on toteutunut ja koulutustakin on jouduttu karsimaan. Mielestäni se on todellakin harmillista, sillä juuri sehän olisi tärkeää, jotta voimme taata suuntaviivojemme täytäntöönpanoa käytännön tasolla, joten valitettavasti erinäisillä saroilla olemme joutuneet hiukan pakittamaan kunnianhimon tasolla. Kiitoksia. Viimeinen kysymys Permas Peres. Kiitoksia. Bernardinalle kysymys. Eli Bernardille kysymys, kuten tiedätte, me torjumme nämä RTS, jotka oli valmisteltu, jotta kuluttajat saisivat tietoa, kun he astevat näitä rakennetuotteita. Olemme saaneet paljon perusteita näitä RTS vastaan. Ja jotkut näistä eivät ole ensimmäisiä argumentteja, joita on kuultu, kun en nyt kaikkia voi luetella, mutta BlackRock ja muut ne eivät nyt ole näistä, joita ensisijaisesti kuunnellaan. Me haluamme korrektia tietoa kuluttajille, ja kun ajatellaan sitten tätä tilannetta, niin teillä on erityisvastuuta. Neuvosto on sitoutunut siihen, että te toimitte tässä vuoden sisällä ja parlamentti haluaa, että edetään mahdollisimman nopeasti. Oletteko valmis toimimaan niin, että kuuntelette ensinnäkin sitä, mitä parlamentti sanoo päätösasemassaan. Ja tällä tavalla voitaisiin nopeammin oikaista tilannetta, jotta kuluttajat saisivat näitä tietoja nopeasti käyttöönsä. Teillä on kuusi kuukautta aikaa muokata näitä ehdotuksia. Kiitoksia. No tietysti tilanne nyt on aika selkeä, eli pallo ei ole komissiolla. Siellä täytyy nyt miettiä, mitä nyt tehdään tälle parlamentin torjunnalle. Kuten totesin, niin me uskomme, että tämä työ, nämä kysymykset ja vastaukset ovat johtaneet siihen, että on nyt parannettu tilannetta ja me voimme toimia tässä aika nopeasti varmastikin. Eli meidän pitäisi kaikkien tehdä yhteistyötä, jotta mahdollisimman nopeasti pystyisimme tekemään tarvittavat muutokset, jotta pystytään puuttumaan näihin ongelmiin. Ja kuten aikaisemmin totesin, myöskin käytännön syistä meidän pitäisi saada aikaan sopimus siitä, milloin tätä pannaan täytäntöön. On selvää, että sitä nyt ensimmäinen tammikuuta ei voida vielä panna täytäntöön. Meidän pitää jättää siihen hiukan aikaa, mutta mahdollisimman vähän, jotta voidaan varmistaa, ettei tätä pontta jätetä käyttämättä. Tämä on tärkeä kysymys. Tämä oli valtava saavutus kuluttajille ympäri Eurooppaa. Eli komissio, parlamentti ja tietysti neuvosto ja virasto ovat varmita vastustamaan, että saamme näitä teknisiä tietoja annettua. Ja tietysti tarvitaan myöskin poliittista tahtoa tähän, mutta kyllä se mahdollista on. Kiitoksia. Kun puhuttiin tästä nopeasta ratkaisusta, niin se tosiaan tarkoittaa nopeaa ratkaisua. Eli nyt odottelemme, että tässä toimitaan nopeammin kuin vasta vuoden kuluttua. Eli kiitoksia, että olitte paikalla. Tämä oli hedelmällistä keskustelua. Ja parlamentti tukee työtänne ja toivottavasti yhteistyömme jatkuu myönteisesti myöskin tulevina kuukausina. Kiitos. Colleagues, we should immediately move. Kollegat, sitten siirrymme äänestyksiin. Ensin koeäänestys. Käykää paikoillenne. Eli käykää paikoillenne. Ensin koeäänestys. Äänestys alkaa. Berisillä äänestyskortti eli plus yksi sosialisteille. Eli ei ole jo 15, mutta ei taida olla. Burkhard äänestä. No niin, äänestys päättyy. Eli ensin tämä suullinen kysymys. Alkuperäisen tekstin mukaan ottaminen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kysymys yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kysymys kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kysymys kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslausumaesitys kohta yksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän kahdessa osassa ja siihen liittyy myöskin suullinen tarkistus osaan yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa. Siinä on peresin suullinen osatus tuon tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus A. Siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B, siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, koska Pervansilta tuli vielä yksi ääni. Tarkistus 17. Ei kun se raukeaa. Se raukeaa. Eli sitten tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty syttyy varmaan, mutta tarkistetaan tämä. Tarkistus alkaa. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty sitten johdotosan viitteet, kaikki yhdessä, kaikki johdotosan viitteet, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdotosan kappale A, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdotosan kappale B, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdotosan kappale C, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatuskappale E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusakappale F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ai, EPPltä yksi lisää. Äänestys päättyy. 35 puolesta, kaksi vastaan, neljä tyhjää ääntä. Laaja enemmistö siis. Eli päätöslausumäsitys on hyväksytty. Ja annamme selkeän merkin tästä IFRS 9. Kiitoksia. Uh, we can welcome uh, warmly. Sitten toivotamme lämpimästi tervetulleeksi Mario Draghin, Euroopan keskuspankin pääjohtajan. No niin, ehkä noita kuvia tuli otettua ihan tarpeeksi. Eli tervetuloa Euroopan parlamenttiin kolmanteen rahapoliittiseen vuoropuheluun tänä vuonna. Edellisen kerran tapasimme 21. kesäkuuta EKPn kanta on edelleen sama. Maaliskuussahan tehtiin päätöksiä ja politiikan avulla edelleen tuetaan rahoitusmaailmaa ja tuetaan talouden elpymistä, joka etenee maltillisella vauhdilla, mutta meidän täytyy katsoa nyt epävarmuuksia, jotka liittyvät yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestykseen näitä omaisuuseriä ostetaan vielä maaliskuun jälkeenkin, mikäli se on tarpeen, ja kunnes on sopeuduttu inflaatioon riittävällä tavalla tavoitteiden mukaisesti. Ja pääjohtaja esittelee EKPn kannan nyt talous- ja rahapoliittiseen kehitykseen ja erityisesti hän keskittyy taloudellisiin seuraamuksiin Brexitistä. Hän keskustelee myöskin kahdesta aiheesta, jotka koordinaattorit ovat valmistelleet tässä vuoropuhelussa, eli rahoitusmarkkinoiden sirpaloituminen EUlla ja, millä, ja sitten rahapolitiikka ja pitkäaikaisten obligaatioiden negatiivinen tuotto. Eli olemme valmistelleet hiukan näitä asioita asiantuntijoiden avulla Eli ensinnäkin tämä sirpaloituminen. EKP harjoittama politiikka on vähentänyt sirpaloituneisuutta ja pankkialalla on nähty lähestymistä ja toiseksi näiden pitkää pitkän aikavälin obligaatioiden tuotto on vähentynyt, mutta se alkoi jo ennen tätä taloustilannetta. Siihen vaikuttavat monet tekijät ja nämä luonnolliset neutraalit korkotasot liittyvät tähän. Ja pitkä ajan, pitkän aikavälin obligaatiot vaikuttavat korkotasoihin, jotta ne olisivat lähempänä näitä neutraaleja tasoja. Ja tällä tavalla voidaan sitten ylläpitää hintojen tasapainottamistehtävää. Ja tästä syystä on tärkeää, että katsotaan näitä rakennekysymyksiä. Eli 45 euroalueella Meidän täytyy puhua näistä rakennemuutoksista ja myöskin finanssipoliittisista kysymyksistä euroalueella. Eli tässä oli monta mielenkiintoista aihetta. Odotamme puheenvuoron tänne palvon ja, va, paljon ja pääjohtaja, teillä on nyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat talous- ja raha valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen kiitollinen voidessanne jälleen puhua valiokunnallenne vain alle viikko siitä, kun oli tärkeä vuosipäivä Euroopan parlamentin kohdalla 40 vuotta sitten. Säädös, joka teki mahdollisesti suorat eurooppalaiset vaalit, allekirjoitettiin. Olen iloinen voidessani puhua teille. Teidät Euroopan kansa on suoraan tänne valinnut. Eurooppalaiset vetoavat nyt toimielimiimme, jotta saataisiin aikaan konkreettista hyötyä heidän arkipäivänsä ajatellen. Meidän täytyy pystyä vastaamaan tähän vetomukseen toiminnalla toimivaltuuksiemme rajoissa. Tämän takia olen täällä tänään en vain osoittaakseni jälleen kerran, kuinka tärkeänä EKP pitää sitä, että on tilivelvollinen Euroopan kansalaisille, mutta haluan keskustella myös kanssanne siitä, miten Euroopan keskuspankki toimii täyttääkseen mandaatin, joka demokraattisesti myönnettiin meille. Tämän takia tämän päivän kommenteissani tulen ensin käymään läpi euroalueen tilanteen elpymistä ja miten rahapolitiikan toimemme ovat vaikuttaneet. Sen jälkeen valiokuntanne pyynnöstä tulen keskustelemaan rahoitusmarkkinaolosuhteista euroalueella ja aivan erityisesti keskittyyn rahoitusmarkkinoiden integraation kehitykseen. Elpyminen euroalueella todennäköisesti jatkuu maltillisesti, mutta vakaasti, mutta ehkä hiukan vähemmällä vauhdilla kuin vielä ennakoitiin kesäkuussa. Myönteistä on, että on tullut tulla jatkuvasti tietoa siitä, että euroalueen talous on kestävällä pohjalla ajatellen globaalia ja poliittista epävarmuutta, erityisesti eh, johtuen yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen tuloksesta. Alkuperäinen vaikutus kansanäänestyksestä on pystytty eh, rajaamaan ja vahvat markkinareaktiot, kuten osakkeiden hintojen laskut, ovat pitkälti kääntyneet entiselleen. Samanaikaisesti huomattava heikkeneminen ulkomaisessa kysynnässä kesäkuun jälkeen todennäköisesti tulee vähentämään viennin kasvua. Sitten on vielä muitakin tekijöitä, mutta se tulee tarkoittamaan sitä, että kasvu todennäköisesti laskee euroalueella. Syyskuun EKPn makrotaloudellisten ennusteiden mukaisesti vuosittainen reaali BKTn kasvu odotetaan kasvan 1,7 prosentilla tänä vuonna ja seuraavina kahtena vuonna 1,6 prosentilla molempina vuosina. Inflaatio on edelleenkin alhaisella tasolla. Se heijastelee aikaisempia öljyn hinnan laskuja ja heikkoa palkkatason kasvua. Vuosittainen inflaatio, sen odotetaan pysyvään 0,2 prosentissa tänä vuonna ja kasvavan 1,2 prosenttiin 2017, koska öljyn hinnan vaikutukset vähenevät. Jatkuva taloudellinen elpyminen ja talousen kasvun hitaus todennäköisesti pikkuhiljaa saa kuitenkin kasvua 1,6 prosenttiin vuonna 2008, kun siis tämä hidas kasvu vähenee. Tätä taustaa vasten meidän kattavat politiikan toimemme jatkossakin välittyvät reaalitalouteen. Lainanottomahdollisuudet kotitalouksille ja yritykselle ovat helpottuneet huomattavasti ja luotonanto on vahvistunut. Näin tuetaan kokonaiskulutusta kautta euroalueen. Nyt keskittyisin kuvaamaan luotonannon helpottumista ja miten se näkyy toimissamme toimintamme on kriittinen rahapolitiikan välittymisväline ja näin voidaan merkittävällä tavalla vähentää reaalitalouden rahoituskustannuksia. Tämän vuoden kesäkuussa ja viime viikolla suoritimme kaksi ensimmäistä operaatiota, mitä tulee uuteen kohdennettuun pitkän aikavälin rahoitusoperaatioihimme TLTRO2. Kysyntä oli jopa sen huomattavaa. Kaksi lisäoperaatiota tulee tapahtumaan joulukuussa ja seuraava maaliskuussa. Nämä operaatiot mahdollistavat sen, että pankit saavat pitkäaikaista rahoitusta varsin houkuttelevin ehdoin, ja näin ne sitten voivat välittää tämän saman edun asiakkailleen. Samoin luotannollinen helpottamistoimet, toimet, joka liittyy laajennettuun omaisuuseräosto-ohjelmaamme. Tämä liittyy tietysti äh, omaisuuspakuudellisiin arvopereihin ja muihin ohjelmiin vielä eteenpäin rahapolitiikkaa, reaalipuoli, äh, talouteen ja hiljan vähentävät rahoituksen kustannuksia. Samoilla, samoin kuin omaisuusvakuudelliset arvopaperiostosohjelmat ja ö, katettujen joukkolainojen ohjelma auttaa siinä, että rahapolitiikka välittyy, niin yrityksille annettavat joukkolainat – suoraan vähentävät kustannuksia ja lisäävät markkinapohjaisen rahoituksen määrää yrityksille, jotka eivät ole rahoitusalan yrityksiä. Nyt haluaisin korostaa tässä mielessä sitä, että yrityssektoriohjelma hyödyttää ei vain isoja yrityksiä, jotka voivat suoraan päästä joukkolainamarkkinoille, mutta tämä hyödyttää siis myös pieniä, pienempiä yrityksiä hyvät joukkolaina markkinat suurille yrityksille kannustavat niitä hankkimaan yhä enemmän rahoitusta joukkolainamarkkinoilta ja näin jää enemmän tilaa pankkien taseissa antaa lainoja pienille ja pk-yrityksille. kaiken kaikkiaan ennusteemme osoittavat, että kasvua tukeva rahapolitiikka edelleenkin antaa huomattavaa tukea talouden elpymiselle ja saadaan inflaatiota pikkuhiljaa ylöspäin, mutta rahoitusolosuhteiden täytyy jatkossakin olla sellaisen tukevat perusskenaarion toteutumistamme. Tämän takia Euroopan pank, keskuspankin neuvosto jatkossakin valvoo markkinakehityksiä varsin vapaasti. Me tulemme säilyttämään huomattavan määrän rahapoliittista tukeamme, joka liittyy meidän henkilökunta ennusteisiimme ja on välttämätöntä näin varmistaa, että inflaatio pääsisi keskiaikavälillä lähemmäs 2 prosenttia. Jos tarpeen tulemme toimimaan käyttämällä kaikkia käytössä olevia välineitä, jotka mandaattimme meille myöntää. Olen kiitollinen siitä, että tänään päätitte keskustella rahoitusmarkkinoiden sirpaloituneisuudesta euroalueella. Muistan, että lähes neljä vuotta sitten aivan tässä samassa rakennuksessa, kun puhuin teille, minä totesin, että rahoitus ja rahapoliittisten ehtojen vaikutus perus EKP ohjauskorkoihin eroaa huomattavalla tavalla euroalueen sisällä. Lopetan lainaukseni tähän. Verrattuna rahoitusmarkkinoiden tilanteeseen syksyllä 2012 tilanne on siitä huomattavasti parantunut. Rahoitusmarkkinoiden sirpaloituneisuus on vähentynyt huomattavalla tavalla ja rahoitusolosuhteet yrityksille ja kotitalouksille ovat parantuneet merkittävästi kautta euroalueen. Aivan erityisesti EKPn ohjauskorkojen laskut ovat välittyneet heikkoisiin, heikkoihin euroalueen maihin pitkälti ja rahoituskustannukset ja lainaolosuhteet ja niiden erot ovat vähentyneet eri maissa. Esimerkkinä vaikka se, että lokakuussa 2012 ja siitä kesäkuuhun 2016 indikaattori, joka kuvaa lainan kustannuksia uusien lainojen kohdalla väheni, lähe, laski 287 peruspistettä Portugalissa ja 200 peruspistettä Italiassa verrattuna 117 peruspisteeseen koko euroalueella. Samantyyppinen ilmiö voidaan todeta PK-yritysten kohdalla. Ne ovat hyötyneet merkittävästi parantuneesta rahoitustilanteesta ja vähentyneestä sirpaloituneisuudesta tuloksena, tuloksena korkoerot, kun annetaan lainoja, pie, antaa pieniä ja suurlainoja, olivat samantyyppiset 2016 haavoittuvaisissa ja vahvoissa euroalueen maissa. 135 ja noin 120 peruspistettä kummassakin. Tällaista tilannetta ei ole nähty kevään 2011 jälkeen serpaloitumisen haasteet on pitkälti siis voitettu, mutta on tullut esiin uusia haasteita, jotka täytyy pystyä kohtaamaan. Alhaiset korot, josta tämä halutaan keskustella, on yksi tällainen tekijä. Alhaiset korot ovat oire taloudellisesta tilanteesta, joka on taustalla. Ne heijastelevat heikkoa pitkän aikavälin kasvu, trendiä ja jatkunutta makrotaloudellista hidastuneisuutta, joka on johtunut kriisistä. EKPn rahapolitiikka on, on huomattavalla tavalla myötävaikuttanut kasvua tukevalla tavalla ja pyrkinyt rajoittamaan negatiivisia vaikutuksia johtuen globaalista ja euroalueen tilanteista ja vähentänyt vaikutusta, joka näillä ilmiöillä on inflaation vähentämiseen. Kuitenkin rahapolitiikka ei pysty määrittelemään kestävää tasoa reaalikoroissa pitkällä aikavälillä, koska ne vuorostaan ovat riippuvaisia pitkän aikavälin kasvunäkymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että muut politiikan toimijat tarvitaan myös töihin. Pitää pyrkiä finanssipoliittisiin ja rakennepoliittisiin uudistuksiin ja näin voidaan saada aikaan itseä tukevaa elpymistä ja parempaa taloudellisen kasvumahdollisuutta euroalueelle, niin kuin totesin teidän kanssanne jo kesäkuussa täällä ollessani. Samanaikaisesti alhaisten, alhaisten korkojen ympäristö vaikuttaa monin tavoin taloudellisiin toimijoihin, ja niitä pitää huolella pitää silmällä. Olen varma, että tämä oli osa keskustelunne tänään, kun puhuitte Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajien kanssa. Ja minä tietenkin mielelläni jatkan tätä keskustelua kanssanne ja vastaan kysymyksiinne. Sitten toinen hiljattainen haaste johtuu Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksestä koskien EU-jäsenyyttä ja miten se vaikuttaa taloudellisesti euroalueelle, euro, euroalueella. Se, missä määrin taloudelliset näkymät riippuvat tästä, tämä riippuu ajoituksesta, kehityksestä ja miten nämä tulevat neuvottelut Iso-Britannian kanssa kehittyvät. Tähän mennessä euroalueen talous on ollut kestävä ja vaan kestänyt, sietänyt riskejä, mutta edelleenkin on uhka alhaisemmasta kasvusta. Riippumatta siitä, minkälainen suhde syntyy Euroopan unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä, on äärimmäisen tärkeää, että sisämarkkinoiden koskemattomuutta kunnioitetaan. Mikä tahansa tulos onkaan, pitää varmistaa, että kaikki osallistujat joutuvat noudattamaan samoja sääntöjä. Yleisemmin ottaen on tärkeää varmistaa, että Euroopan unioni täyttää kansalaistensa odotukset. Ja tässä tarvitaan kolmen tyyppistä toimintaa. Ensinnäkin yhteiset eurooppalaiset hankkeet tai uusien hankkeiden pitäisi keskittyä välittömiin tarpeisiin, joita kansalaisilla on. Nämä haasteet ylittävät tietenkin kansalliset rajat. Tarvitaan tehokkaita ratkaisuja ja tässä tarvitaan yhteistä eurooppalaista toimintaa. Tältä kannalta katsottuna tämän päivän prioriteetit aivan erityisesti maahanmuuttokysymyksissä, turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä ovat tämän tyyppisiä alueita. Toiseksi, jotta voidaan edelleen kehittää Euroopassa integraatiota hyväksyttävällä tavalla, tarvitaan luottamusta kansakuntien ja kansalaisten kesken. Jotta voidaan vahvistaa tällaista luottamusta, on tärkeää, että kunnioitetaan ja noudatetaan sovittuja sääntöjä. Talous- ja rahaliitossa aivan erityisesti taloudellisen taloudellispolitiikan ohjauspuutteet ovat olennaisen tärkeässä roolissa, että vältetään epätasapainotekijät ja ei aiheuta epävakautta euroalueelle. Ja mitä tulee sitten siihen, että euroalue kukoistaisi. Tarvitaan kansallisten hallitusten toimia, jotta saadaan kasvu liikkeelle, voidaan vähentää työttömyyttä ja saadaan samalla pitää pystyä tarjoamaan suojaa kaikkein haavoittuvaisimmille väestöryhmille. Sitten talous- ja rahaliitto on edelleenkin haavoittuvainen niin kauan, kun ei viedä loppuun integraatioprojekteja, jotka olemme aloittaneet. Aivan erityisesti meidän täytyy viedä loppuun pankkiunioni ja kehittää kunnianhimoisia pääomamarkkinaunionia, että varmistamme rahoituksellisen integraation kestävyyden euroalueella ja voimme tukea räätyyttävää investointia raportointitoiminta. Euroopan parlamentilla on avainrooli, kun perustettiin pankkiunionia, ja sillä on tärkeä rooli varmistamassa sitä, että nopeasti voidaan siirtyä lainsäädännöstä, josta nyt keskustellaan, osana pankkiunionia ja pääomamarkkinaunionia unionia, ja ne voidaan toteuttaa käytännössä. Jotta voidaan edistyä näissä kysymyksissä, näin voitaisiin huomattavasti vahvistaa talous- ja rahaliittoamme, ja näin tämä on tärkeä olennainen askel eteenpäin. Ajattelen viiden puheenjohtajan edistyskertomusta. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. I, I, I have... Anteeksi, Minulla oli vielä tässä tällainen loppuosuuspuhetta, niin Haluaisin viitata ystäväni edesmenneen Carlo Trumpin puheenvuoron, kun hän puhui Euroopan parlamentissa vuonna 2005. Hän sanoi, euro on suurin osoitus Euroopan kansan yhtenäistä tahdosta ja se vie eteenpäin poliittista integraatiota. Ja todellakin poliittinen sitoumus, joka tukee yhtenäisvaluuttaamme on vahvistunut huomattavasti kriisin aikana myös. Huomattaviin toimiin on ryhdytty, mutta edelleen on laajasti tunnetta epävarmuudesta mukaan lukien epä, talouden epävarmuus. Tämä on huomattava ongelma edelleen. Me emme voi vain odottaa parempia aikoja. Meidän täytyy uudistaa sitoumuksemme ja ponnistelumme ja varmistaa, että talous- ja rahaliitto tarjoaa suojaa ja vaurautta. Ja EKP tulee tässä tekemään oman osuutensa. Kiitoksia huomiostanne. Ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Thank you, thank you also for... Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset, että muistutitte meitä myöskin parlamentin ensimmäistä suorista vaaleista. Toden totta, kyse on perustavalla asiasta, suorasta demokratiasta. Kansalaiset ovat täällä parlamentissa edustettuina. Tämä pitää huomioida. Ja kunnioitamme juuri, että tätä suoraa edustuksellisuutta te pidätte korkeassa arvossa, tilivelvollisuutta, avoimuutta, jota täällä vaalitaan. No niin, kollega Burkhard Paltz ensimmäisenä. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia arvoisa pääjohtaja Draghi, olen iloinen siitä, että uudemman kerran olette päässeet tänne meidän vuoropuheluumme Brysseliin. Viimeksi kun tapasimme, niin silloin UK kansanäänestys oli tulossa. Nyt siitä on kulunut jo jokunen kuukausi ja muun muassa taloudelliset vaikutukset unionissa ja UKssa ovat vaikeasti arvioitavissa. Itse sanoitte kylläkin suoraan, suorin sanakäänteen jotain aiheeseen liittyen, mutta jos katson viime viikolla julkaistettua EKPn talouskertomusta, niin EKP hän toteaa, että euroalue voi hei, euroalueen talous taloudellisen toiminnan kyky voi heikentyä hieman tai suurissakin määrin. Mitä aiotte tehdä tähän vastaaksenne, vaikkakin tilanteesta ei ole kulunutkaan vielä kovin montaa kuukautta? Vielä toinen asia, ikään kuin keskiviikkoista Berliinin vierailuanne ennakoiden tämä jatkuva alhaisen korkotason politiikka. Monien kollegoiden tavoin kävin kesälaitumilla, mutta en loikoillut vain rannoilla, vaan kävin myöskin vaalipiireissä, tapasin lukuisia kansalaisia, säästäjät, pienten pankkien edustajat, sairausvakuutusyhtiöiden, pienten sellaisten edustajia totesivat juuri, että tämänhetkinen alhaisen korkotason politiikka on huono asia. Ja nyt kysyisinkin, että miten te pääjohtajana aiotte jatkossa toimia, jotta kansalaiset ja yritykset eivät joutuisi liian suuren taloudellisen taakan alle. Jackson Hole totesi, että EKP toimii ikään kuin puolella teholla ja tämä taas tarkoittaa sitä, että nyt pitää tehdä vielä tiukempia päätöksiä, vaikkakin sillä tulee olemaan myöskin seurannusvaikutuksia. Arvoisa pääjohtaja, meidän täytyy päästää pidemmällä aikavälillä tasapainoisen lähestymistapaan ja ottaa käyttöön toisenlaisia toimenpiteitä, joista ei syntyisi sivuvaikutuksia. Mielenkiinnolla jäänkin nyt odottamaan vastaustanne. Kiitoksia. Oh, thank you. Thank you for your question. Kiitokset tästä kysymyksestä. Niin, tämä taloudellinen vaikutus, jolla UK kansan, joka UK kansan äänestyksen tuloksella on? Rahoitusmarkkinat reagoivat tilanteeseen siten, että ne olivat aika lailla vastustuskykyisiä. Kiitos kuuluu osittain myöskin sille keskuspankkien valmistelutyölle, Bank of England ja EKP varmistivat, että markkinaolosuhteet olivat suotuisat, jottei traumaattisia kokemuksia tarvitsisi nähdä. Tiettyä laskua oli havaittavissa, mutta muutos oli muuttuvan nopeasti. Tähän asti on vastustuskykyä siis löytynyt ja se taas tarkoittaa sitä, että ainakin lyhyellä aikavälillä tilanne on sellainen, että rahoitusmarkkinat ja talous ylipäätään ovat kyenneet sietämään äänestystuloksen vaikutukset. Mitä pidemmän aikavälin tai keskipitkän aikavälin vaikutukset tulevat olemaan, niin sen ennustaminen onkin jo aivan eri juttu. Sillä kaikki riippuu siitä, kuinka pitkään tulee kestämään ennen kuin uusi tilanne ja sen näkemykset selviävät ja mitä neuvottelut tuovat tullessaan ja erityisesti minkälaisia vaikutuksia tällä on siihen politiikkaan, johon yhdistyneessä kuningaskunnassa ja euroalueella päädytään. Kun otetaan nämä kolme keskeistä seikkaa huomioon, niin nehän vaikuttavat tilanteeseen ja meidän täytyy seurata tilanteen kehittymistä hyvinkin tarkkana. Mutta on sanomattakin selvää, että mitä pidempään tämä epävakauden tilanne kestää, sitä selkeämmät nämä vaikutukset tulevat olemaan. Tämä näkyy jo tietyissä tilastotiedossa. Ei välttämättä juuri nyt tällä hetkellä täällä ja tänään, mutta asiantuntijamme ovat sanoneet, että UK on kohtalo vaikuttaa myöskin euroalueen talouden tulevaisuuden näkymiin. Mitä aiomme tehdä? Miten aiomme reagoida? Ennusteet osoittavat inflaatioon liittyen hiukan toisenlaisia lukuja. Marginaalista kasvua on nähtävissä, mutta kyse on niin pienen pienistä muutoksista, että rahapolitiikan päätösten vaikutus vielä hakee lopullista muotoaan ja me emme halunneet lähteä puuttumaan tilanteeseen vielä tässä vaiheessa sen enempää. Kuten jo alustuspuheenvuorossani totesi, niin näissä ennusteissa kylläkin huomioidaan vallitsevat rahapoliittiset toimet, joihin on ryhdytty. Ja ottaen huomioon myöskin seuraava seikka, rahapoliittiset päätöksemme eivät ole vielä tulleet täysin täytyntöön panneiksi. Tässä on vielä tehtäviä edessämme. Mutta kun päätöksiä on tehty, niin siitä johtuvat toimenpiteet eivät ole vielä tulleet saatettua päätökseen. Ja sitten nämä korkotasokysymykset. Meidän täytyy vain tunnustaa se seikka, että alhainen korkotaso ei sinänsä johdu vain ja ainoastaan keskuspankkien päätöksestä, vaan ne ovat ikään kuin alhaisen kasvun peilikuvia. Kuten sanottu, pitemmän aikaa kas, kasvuluvut ovat olleet pienet. Ja tästäpä syystä täytyy tämäkin seikka huomioida poliittisessa päätöksenteossa. Ja toisaalta, jos katsotaan globaalia tilannetta, niin monilla alueilla, monissa maissa korkoaste on negatiivinen. Japani, Tanska, Ruotsi ja muut. Mutta vaikka kyse ei olisi negatiivisesta tasosta, niin markkinoilla politiikasta johtuen korkotaso on negatiivinen. Ja tämä tilanne on jatkunut jo vuosien ajan monissa näissä maissa, varsinkin niissä, jotka lähtivät kvantitatiiviseen, kvantitatiivisen kasvun tielle monta monta vuotta ennen kuin unioni siihen päätyi. Onko tämä sitten ollut tehokasta politiikkaa? No, voimme kyllä sanoa, että toden totta sillä on ollut vaikutusta ainakin siinä mielessä, että rahapolitiikan muutostoimet eivät ole koskaan toimineet näin juohesti kuin nyt. Korkotason muutokset ja poliittiset muutokset ovat näkyneet reaalitaloudessa, kuten jo totesin, niin korkotasojen väliset erot ovat pienentyneet pienentymistään, joten tehokkaasta politiikasta on voitu kyllä puhua. Ja kuukausitolkulla kasvuluvut ovat parantuneet viimeisen kahden vuoden aikana. Ja varsinkin PK-yritykset ovat tästä hyötyneet. Ja kun puhutaan volyymista, niin suurten ja pienten yritysten tilannetta verratessa, niin erot ovat pienentyneet, joten me olemme kyllä aika lailla positiivisella kannalla. Pitää toki paikkansa, että talletet säästäjät ovat joutuneet nielemään melkoisen karvaisen kalkin, joten ne, jotka haluavat hakea talolle la- lainaa, niin ovat hyötyneet tästä tilanteesta ja arviot osoittavat, että lainanottomenot ovat kyllä pienentynyt, vaikka säästäjien kannalta tämä on aiheuttanut harmaita hiuksia. Niin, tässä meneekin valitettavasti hiukan pidempään kuin ajattelin. Tietenkin voi lopettaa tähän. No, palataan asiaan tuonempana. Nyt on seuraava kysymys, Pelmas Perez. No, Kiitoksia, puheenjohtaja. pääjohtaja. Te sanoitte, että mitä tulee tähän määrälliseen helpottamiseen, niin saattaa olla, että osat ottavat tästä osansa. Ja tästä on aikaisemminkin jo puhuttu. Tässä on puhuttu tästä budjettipolitiikasta ja rakenneuudistuksista. Sehän on aihe, jonka tunnemme hyvin. Mutta budjettipolitiikan osalta voisitko kertoa vähän lisää siitä, mitä odotatte tällä hetkellä vastauksissanne? sen suhteen, millainen tilanne on Euroopassa Brexitin jälkeen, niin te ette maininnut siinä euroalueen budjettia ja että se olisi yksi elementti, jonka avulla voidaan tasapainottaa tätä Euroopan keskuspankin politiikkaa. Ja Frankfurtissa viime torstaina järjestelmäriskikomiteassa te puhuitte ylikapasiteetista pankkialalla. Ja sehän aiheuttaa kilpailua ja se aiheuttaa paineita pankkien marginaaleille ja se vähän heikentää Euroopan pankkirakenteen rakenteita. Eli voisitko kertoa vähän siitä, mistä puhuitte viime viikolla Frankfurtin konferenssissa? Yes, thank you. Um, Kiitoksia. On ihan selvää, että muulla politiikalla pitäisi täydentää rahapolitiikan toimia, jotta saataisiin kaikki hyödyt tämänhetkisestä valvontapolitiikasta. Ja jos noudatetaan oikeanlaista politiikkaa, niin se aika, jonka aikana rahapolitiikka on laajentumishaluista, niin se on lyhyempi. Muussa tapauksessa se on pidempää. Tähän liittyy myös kustannuksia. Se on ihan selvää. Eli hyvin alhaiset korkotasot hyvin pitkällä aikavälillä aiheuttavat sivuvaikutuksia, jotka vaikuttavat esimerkiksi rahoituksen vakauteen. Tämä on myöskin tärkeää, kuten olin aikaisemmin sanomassa, alhaisemmat korkotasot vaikuttavat yhteiskuntaan, talouteen. Eli jos meillä on kunnollista politiikkaa, niin nämä sivuvaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Sitten finanssipolitiikka, rakennepolitiikka. No, finanssipolitiikan alalla meillä on kaksi kysymystä. Ensinnäkin eri maiden finanssipolitiikka, josta puhutaan myöhemmin, ja sitten EUn budjetti. No, tähänkin liittyy toinen asia. Eli esirin pidentäminen on yksi asia, jota voitaisiin pohtia. Sitten rahoitustakeet pk-yrityksille, sisämarkkinoiden loppuun saattaminen. Eli EUn budjetti pitää nähdä osana monivuotista rahoituskehystä. Ja tavallaan ne voisivat olla myöskin kasvuystävällisempiä. Eli menoja pitäisi käyttää tavoille, jotka parantavat tuottavuutta, eli koulutus, tutkimus, kehitystyö. Eli tällä tavalla pitäisi käyttää EUn budjettia. No sitten joidenkin maiden kansallisissa budjeteissa voitaisiin myöskin tehdä tiettyjä asioita, joista keskustellaan myöhemmin. Monilla eurooppalaisilla pankeilla on kannattavuusongelmia yleisesti ottaen, ja on monia syitä, miksi ne ovat vähemmän kannattavia kuin pankit muualla maailmassa. Mutta ylikapasiteetti on yksi tekijä. Euroalueella on valtavasti erilaisia pankkeja. Ja se johtaa kilpailuun ja samalla yritysrakenteiden päällekkäisyyteen. Ja kulu- ja tulotaso on heikompi kuin muissa osissa maailmaa. Eli aloitteet, joiden avulla voitaisiin vahvistaa pankkisektoria, ovat tärkeitä. Mutta tässä pitää olla varovaisia. Kun puhutaan tästä ylikapasiteetista, niin mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se pankkien lukumäärää vai ihmisten lukumäärää, jotka ovat töissä pankkialalla? Ja esimerkiksi on satoja pieniä pankkeja, jotka tekevät hyvää työtä palvellessaan asiakkaitaan, ja me emme halua häiritä tällaista toimintaa. Mutta sitten on toisia pankkeja, jotka eivät välttämättä ole pieniä, joita pitäisi vahventaa. Eli tällä alalla vaarana on se, että sanotaan asioita, jotka ehkä tarkoittavat jotain muuta. Ja sen suhteen pitää olla varovainen. Kiitos. Sander Lunes. Kiitos sitten Sander Lunes. Mr. Draghi, I would like to go... Iltapäivää, iltapäivää herra Draghi. Haluaisin kysyä erityisesti finanssipolitiikasta. Tämä tuntuu nyt uusi slogani olevan Euroopan politiikassa, kun kuuntelin Kiinassa G20-johtaja, kun katsoo TVtä, lukee lehtiä, kaikki laulavat samaa laulua, kaikki tuntuvat puhuvan siitä, että tarvitaan finanssipolitiikkaa, kuitenkin jos tarkastellaan eri maiden budjetteja, niiden valtiovarainministeri on tyhjä. Tämän takia ehkä voitaisiin sitten painaa vaikka rahaa tässä mielessä. Minulla on kolme kysymystä. Johdannossanne viittasitte siihen, että aiotte käyttää kaikkia välineitä käytössänne mandattinne rajoissa. Oletteko tästä mieltä, että, että rahoituksessa rahoitettu finanssipolitiikka sopii yhteen EU-lain kanssa. Toinen kysymys, onko EKP valmistelussa minkäänlaista tutkimusta fi- finanssipoliittisesta ohjelmasta, jota rahoitettaisiin rahapoliittisesti, onko se joskus aikaisemmin tehnyt näin tai aikooko tehdä näin jatkossa? Ja viimeinen kysymys, teidän mielestänne mitä hyötyä, mitä haittaa tällaisesta ohjelmasta olisi? Thank you. Well, my... Kiitoksia. Vastaukseni on epätavallisen lyhyt. Ei, molempiin ensimmäisiin kysymykseen. Mikä se kolmas kysymys olikaan? Anteeksi. What, uh, so, but I note, I do note. Niin, panin kyllä merkille, että rahapoliittiset ohjelmat eivät sovi yhteen EU-lain kanssa, ette ole suunnitellut minkä, mitään tämän tyyppisiä finanssipoliittisia ohjelmia, ei aikaisemmin, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Viimeinen kysymys oli, mitä hyötyjä, mitä haittoja teidän mielestäni tällaista ohjelmasta olisi? Emme koskaan keskustele tästä. On moni. Teillä ei ole mielipidettä rahaa rahoitteisesta finanssipolitiikasta. Me ole koskaan tällaista puhuneet. Politiikkojen pitää olla varovainen asioiden kohdalla, joista ei ole koskaan keskusteltu. Jos voisin vielä käyttää lopuajan hyväkseni, joka minulla on, siis jos puhutaan mm, määrästä ehdotuksesta, miten voidaan, voidaan rahoittaa EKPn politiikkaa ja miten päästä eteen pois tästä QE-politiikasta ei synny liikaa sitä luotonottoa. Miten tässä onnistuisimme ilman, että luomme ongelmia joukkolainen markkinoille? Tarvitaanko jonkinlainen valtio, maksuhäiriömekanismi ennen kuin me voimme lopettaa tämän tyyppisen rahapolitiikan vai olisiko tämä meidän mielestämme haitallista? Minulla on kyllä vielä oli tässä pari kysymystä jäljellä. Niin, because... Ehkä tarvitsettekin näitä kysymyksiä, koska vastaan ihan yhtä lyhyesti kuin äskenkin. Emme ole koskaan keskustelleet exit-strategiasta. Ja mitä tulee en näe, tai no ehkä on, mutta en ainakaan tällä hetkellä näe mitään selkeää yhteyttä exit-strategiaan ja valtiovelan järjestelyn kohdalla. Joka tapauksessa tämä toinen kysymys täytyy olla varsin kehittyneessä vaiheessa rahaliittoa, emmekä ole siellä vielä tällä hetkellä. If I may. Uh, viimeinen kysymykseni. Te viittasitte puheenvuorossani siihen. Minulla on siis viisi minuuttia. Sanoitte, että me teidän mielestänne tarvitsemme EU-ssa suurempaa integraatiota, enemmän yhteistyötä maahanmuutto, turvallisuus ja puolustusasioissa. Kysymykseni kuuluu, miten nämä suositukset sopivat yhteen Euroopan keskuspankin mandaatin kanssa. Complex question. Se oli monimutkainen kysymys. Tässä asian ydin on, että integraation pitäisi reagoida kansalaisten tarpeisiin. Ja miten nyt sanoisin, ennen aikaisemmin tämä onnistuneella tavalla toidettiin niin, että luotiin uusia toimielimiä. Nyt, ja on erittäin Tämä on erittäin tärkeää Euroalueella ja keskuspankilla, mitä tahansakin tehdään. Toimitaan kansalaisten toiveiden mukaisesti ja jatketaan integraatiota, mutta ei välttämättä niin, että luodaan uusia toimielimiä, vaan integroitujen, integroitujen reaktioiden kautta, kun vastataan kansalaisten tarpeisiin. Se on asian ydin. Kiitos, niin Silvi President, thank you to be with us again. Kiitoksia arvoisa pääjohtaja vierailusta. Niin kuten tiedätte, niin EKPn ja keskuspankkijärjestelmän keskeinen tavoite on hintavakaus. Mutta sitä ei voida saavuttaa, mikäli kokonaisjärjestelmä on näinkin epävakaa kuin nyt. Sillä jos katsotaan asiaa yksinkertaistetusti, niin me olemme juuri menettäneet yhden jäsenvaltion. Oikeutetusti korostitte sitä, että sisämarkkinat ovat koskemattomat, mutta voisitteko vielä tarkentaa, mitä tämä tarkoittaa? Eli jos haluamme vaalia vakautta ja välttyä järjestelmän riskeiltä, yksi konkreettinen esimerkki, jos sallitte. Oletteko sitä mieltä, että myönnytykset rahoituspalveluiden siirrettävyydestä ja euroalueella tapahtuvan kaupankäynnin osalta, niin asia pitäisi selvittää tuomioistuimessa, sillä täytäntöönpanohan on sisämarkkinoilla kaiken A ja O. Kun puhutte integiteetistä, niin oletteko tämän huomioineet, minkä sanon? Ja kun katsotaan tätä vallitsevaa epävakaata tilannetta, niin kuinka pitkään voimme tätä sietää, en syytä tästä teitä, mutta halusin vain välittää pienen pienen viestin niille, joiden pitäisi niin sanotusti johtaa Eurooppaa poliittisella rintamalla. Kiitoksia. Thank you. Uh, Paljon kiitoksia, kuten sanottu, toden totta. Mandaattina on hintavakaus ja se edellyttää toimia monilla saroilla. Osittain ne kuuluvat myöskin EKPn saralle ja toiset taas eivät kuulu meidän mandaatiimme, mutta vaikuttavat kuitenkin EKPn mahdollisuuteen saavuttaa hintavakaus ja tästäpä syystä EKPkin osallistuu niiden käsittelyyn. Sisämarkkinat on yksi osa-alue. Sisämarkkinoiden loppuun saattaminen on tärkeällä sijalla. Mutta kuten jo aikaisemminkin totesin, eli kaikki toimijat, kaikki osa-alueet, kaikki toimijat, heihin pitäisi soveltaa aina samoja sääntöjä. Jotta voisin vastata kysymykseen, oikealla tavalla, niin oikeastaan vain siteraan, mitä muistaakseni Bratislavassa syyskuun neuvostossa valtioiden johtajien hallitusten päämiehet totesivat. Siellähän todettiin, että neljä vapautta kulkevat käsi kädessä, eli henkilöiden liikkuminen, tavaroiden liikkumisen, pääoman liikkumisen ja palveluiden liikkumisen vapaus kulkevat käsi kädessä. Se on selkeä viesti. Ne liittyvät kaikki toisiinsa. Entä sitten täytäntöönpano kysymykseni? I think they should, I think perhaps I'm too simple. Ehkä olen liian naivi, mutta mielestäni nämä ovat yksitään selviä juttuja. Jos on olemassa vapauksia, niin ne pitää panna täytäntöön. Tuskinpa se voi mennä niin, että tai no miten sen nyt sanoisin, vaikea kuvitella sellaista tilannetta, että sopimukset, jotka olisivat syrjiviä luoteeltaan, jonkun ryhmän näkökulmasta katsottuna, niin tuskin sitä kautta voidaan Euroopan unionia jatkossa vahvistaa. Eli Toisin sanoen, nyt elämme vaikeita murrosaikoja ja tämä murrosaika vaikuttaa myöskin tulevaan Euroopan unionin vakauteen. Meidän täytyy kunnioittaa huippukokouksen sanomaa. Voimme sanoa, että unioni on vakaa tulevaisuudessakin, ja jos ei, niin sitten tilanne on tietenkin toisenlainen. Thank you, uh, Matt Carty. Kiitos sitten Matt Carty. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Päihtäjä Draghi, olen hiukan hämmästynyt tästä vastauksestanne liittyen Brexitin jälkeiseen tilanteeseen. Eli EKP, EKP: on sien Watch-lähestymistapa, enkä nyt tiedä, onko se riittävän hyvä. Mehän tiedämme, että Brexit tulee vaikuttamaan erityisesti tiettyihin maihin, toisiin enemmän kuin toisiin. Esimerkiksi Irlanti tulee olemaan tilanneesta, jossa yksi osa maasta on eu ja toinen osa ei, jos Britannian hallitus saa tahtonsa läpi. Ja monet rahapoliittisista valtuuksista ovat nyt teidän käsissänne, joten en usko, että EKP voi tämä sanoa, että katsotaan mitä tapahtuu. meillä pitää olla paljon aktiivisempi rooli, kun ajatellaan kaikkia tulevia mahdollisuuksia. No pari kysymystä. Ja tämä Deutsche Bankin mahdollinen kriisi ja sitten Brexitin jälkeinen tilanne. Niin onko mahdollista, että nyt joudumme uudelleen talouskriisiin? Ja onko johtokuntanne miettinyt aikaisempia vastauksianne, jotka liittyivät siihen, että siirrytään pois määrällisestä elvyttämisestä. Tiedän, että muitakin vaihtoehtoja on käsitelty. Ja sitten vielä pari lyhyttä kysymystä. On kuultu, että EKP aikoo perustaa työryhmän, joka liittyy talousuudistuksiin ja jossa edistetään rakenneuudistuksia, eli millainen mandaatti tällä työryhmällä sitten on, jos tällainen ollaan perustamassa, mitkä ovat sen tavoitteet. Ja sitten millaisia vaikutuksia on tuomioistuimen päätöksellä, eli kansalaiset, jotka ovat kärsineet säästötoimista, voivat haastaa EKPn oikeuteen. Ehkä jotkut tarttuvat tähän mahdollisuuteen. Thank you. So you asked me four questions. Kiitoksia. Eli tässä oli neljä kysymystä. Eli Deutsche Bankista. No en koskaan kommentoi yksittäisiä järje- instituutioita. No sitten tuomioistuimen päätös, että yksilöt voivat haastaa EKPn tai muita instituutioita oikeuteen, niin ei se ole mitään uutta. Niinhän on aina ollut. Ja se yhteys, missä tämä todettiin, oli sellainen, jossa EKP voitti kaikki tapaukset mutta se mitä tuomioistuin on sanonut, se ei ole mitään uutta. Sitten EKP ja yhdistynyt kuningaskunta. No, täytyy tehdä selväksi, että EKP ei ole osapuolena, eikä sillä ole virallista roolia neuvottelijana tässä prosessissa. EKP voi antaa neuvoja mutta se ei ole mikään neuvotteleva osapuoli tässä. Ja sitten EKP, EKPllä on toimintavaltuuksia maksujärjestelmien osalta, mutta vielä sillä ei ole mahdollisuuksia toimia arvopaperien clearing-toiminnan osalta. Ja syytähän on se, että sen ohjesäännössä sille ei anneta tällaisia valtuuksia. Ja EMIR-direktiivi ei myöskään anna EKPlle näitä valtuuksia. Eli jos EKPn toimintamahdollisuuksia halutaan laajentaa myöskin arvopaperin clearing-toimintaan, josta myöskin on keskusteltu jo jonkin aikaa, niin lainsäätäjän tulisi muuttaa artiklaa 22 ohjesäännöstämme tai sitten muuttaa emiriä. No tämä työryhmä. Monta kertaa olen sanonut, että rakenneuudistukset ovat hyvin tärkeitä, koska ainoastaan niiden kautta voidaan taata todellinen kestävä kasvu, jota rahapolitiikalla voidaan edistää sykleissä. Ja rahapolitiikan voidaan päästä kielteisestä syklistä eroon. Ja tässä tapauksessa se oli hyvin pitkä sykli, mutta sitä kautta ei kuitenkaan saataisi pitkän ajan kestävää kasvua. Eli rahapolitiikkaa pitää tukea muilla politiikan aloilla, jotta voidaan vähentää yhteiskunnan kustannuksia ja sivuvaikutuksia. Ja siksi rakenneuudistukset ovat hyvin tärkeitä. Ja siksi EKP on kiinnittänyt näihin rakenneuudistuksiin huomiota. Ja nyt on sitten työryhmä, mutta tätähän on aina tehty EKPssä, ja työryhmä tekee sen sitten järjestelmällisemmällä tavalla. Mutta työmme rajoittuu siihen, että katsomme vuorovaikutuksia rakennepolitiikan ja rahapolitiikan välillä. Ja EKP ei sitten tee mitään ehdotuksia rakennepolitiikan alalla eri maille tai eri hallituksille. Kiitos. Thank you, Ernest Urtasun. Kiitos sitten Urtasun. Thank you, Mr. President. Um, it has been... Kiitoksia puheenjohtaja. Hiljattain on todettu, että eurojärjestelmä on ollut mukana yritysten jokaina ostoissa. Tämä tietenkään ei ole kiellettyä sääntelyn mukaista, mutta me tunnemme huolta, koska tällainen tilanne selkeästi herättää kysymyksiä. Antaako EKP tässä kohdennettua tukea ja tavallaan epäsuoria tukia joillekin suurille yrityksille, jotka tuskin tarvitsevat mitään julkista tukea pääomamarkkinatoiminnalleen puheenjohtaja, tällainen toiminta saattaisi luoda huomattavia markkinavääristymiä ja heikentää rajoja talous- ja rahapolitiikan välillä. Haluaisin kysyä kolme kysymystä tästä. Ensimmäinen, onko EKP huolissaan siitä, että tämä voi vaikuttaa teidän maineisenne, koska monet kansalaiset voivat nähdä tällaisen asian tukena suurille yrityksille, jotka eivät todella tarvitse tukea. Toinen kysymys, aiotteko julkaista metodologian, joka tähän liittyy, ja valintakriteerit, jonka mukaisesti eurojärjestelmä voi osallistua yritysjoukkolainaostoihin, aivan erityisesti yksityisiin sijoituksiin. Sitten kolmas kysymykseni tästä on hiljattainen raportti, jossa kuvataan järjestelmäriskejä, joka liittyy tämän tyyppisiin joukkolainaostoihin. Onko varovasta että EKPssä toimitaan tämän ohjelman mukaisesti ja sitten altistetaan tämän riskeille. Haluaisin tietää puheenjohtaja, onko minkälaista arviota EKPstä, miten EKP arvioi tämänhetkisen tuotanto aukon euroalueelle ja miten se on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Tuotantokuilusta on kyse. So the um, first question is... Ensimmäinen kysymys koskee sitä taustamme suurten yritysten joukkolainoja eurojärjestelmässä. Eurojärjestelmä siis ostaa näiden suuren yritysten joukkolainoja, ostaa myös vaku- omaisuusvakuudellisia, kun ne vain täyttävät tietyt vaatimukset, jotka on spesifioitu meidän suuntaviivoissamme. Me uskomme, tai argumentti tässä tuetaan suuria yrityksiä ja sen takia mitä? Estääkö se pieniä yrityksiä saamassa tukea? Tu, tu, saamassa tukea? Se on kysymys. Taas, tarkoittaako se sitä, että pienet yritykset tässä syrjäytyvät? Minä puhuin jo johdannossa, niin aivan toisen toisen suuntaisella tavalla, koska suuret yritykset saavat tukea joukkolainaohjelmista ja näin vapauttavat tilaa pankkien taseissa, jotka pystyvät sitä tukemaan pk-yrityksiä. EKP on osallistunut yksityiseen, yks, sen sijoituksen ei ole mitään merkkejä siitä, että tämä olisi aiheuttanut epätavanomaista markkinakäyttäytymistä tai antanut kohdennettua tukea. Mielestäni on laajastikin todisteta siitä, että tämä on ihan normaalia toimintaa ajatellen monia näiden suurten yritysten sijoituksia. Sitten puhuitte suuresta vastuualtistumisesta Aha. hiili omaisuudesta on kyse. En ole tietoinen tästä, mutta voin kertoa tästä teille tarkemmin myöhemmin. Ja sitten tästä tuotantokuilusta on tehty eri arvioita asiasta, niin kuin tiedätte. Ja nämä arviot voivat olla hyvin erilaisia keskenään. Olemme tarkastelleet erityyppisiä arvioita tuotantovajeesta aina, kun meidän täytyy keskustella rahapoliittisista päätöksistä ei meillä ole vain yhtä suosittua arviointia tästä ilmiöstä. Thank you. This should make... Kiitoksia. Komissiokin pitäisi miettiä nyt tätä hiukan. Sitten Marko Valli. Sì, grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Draagille tästä alustuksesta ja näistä teknisistä tiedoista, koska Keskustelu on hyvin vilkasta Euroopan tasolla, euroalueella ja parlamentissa, kun ajatellaan nyt näitä hallinnon uudistuksia. Ja meillähän nyt on maahanmuutto ja turvallisuus ja muita ongelmia samanaikaisesti. Ja meillä on suuri ongelma, joka liittyy näihin vaihtotasoihin. Ja sitten on myöskin tehty tutkimuksia, jotka liittyvät näihin palkkakehityksiin. Ja se osoittaa, että nyt on tarvetta, mikäli taloudet irrotetaan vaihtokursseista, niin sitten täytyy arvioida. Esimerkiksi Ranskan tilannetta siellä puhutaan 10 prosentista ja Saksan osalta se on 15 prosenttia. Eli tämä nyt on tilanne, joka on hyvin selvä ja josta pitää nyt keskustella. Ja meidän täytyy miettiä, miten teknisesti voidaan ratkaista tämä ongelma koska meillähän on tämä yhteys olemassa. Ja sitten tämä palkkakysymys on myöskin asia, jonka kautta voidaan päästä eteenpäin. Ja sitten miten rahapolitiikalla voidaan edetä 19 erilaisessa maassa, koska inflaatio on erilaista, eli on selvää, että meillä pitää olla erilaisia lähestymistapoja. Eli tämä nyt on se asiakokonaisuus, josta pitää puhua. Eli löytyykö ratkaisua näin kysymyksiin vai ei? Se on nyt tärkeä kysymys, koska sitten vielä yksi ajankohtainen asia. Eli Saksastahan on todettu, että Deutsche Bank tällä hetkellä ei tarvitse pääoman korotuksia. Kiitos. Kiitoksia vastaan tähän toisen kysymykseen ensin. Eli en kommentoi näitä yksittäisiä instituutioita. Sitten ensimmäinen kysymys. Millaisia muutoksia ollaan tekemässä vaihtokursseihin eri maissa, jos meillä on eri valuuttoja. Siis se nyt ilmeisesti oli kysymys. No, jos katsotaan suhteellisia hintoja ja suhteellisia työvoimakustannuksia, niin sieltä näkyy eroja, joista voisi kuvitella, että no, jos meillä olisi erilainen valuutta, niin tämähän olisi helppo hoitaa muuttamalla vaihtokurssia. No, kokemus ei ole kuitenkaan tätä vahvistanut. Hyvin usein tai melkein aina on vaihtokurssimuutoksia, jotka sitten korottavat hintoja ja palkkoja, ja sitten tarvitaan taas uusi muutos, joka menee läpi ja sitten taas uusi ja uusi. Näinhän oli 70- ja 80-luvulla Italiassa. Mutta nyt ei ole erilaista valuuttatilannetta, meillä on yksi valuutta – Eli kysymys voitaisiin esittää hiukan eri tavalla. Meillä on näitä eroja. Niitä on olemassa. Miten niihin pitäisi suhtautua? Ja tässä vaiheessa olen samaa mieltä siitä, että palkkadeflaatio ei olisi oikea tapa puuttua tilanteeseen. Monissa maissa palkat eivät ole ollenkaan nousseet pitkään aikaan. Eli ainoa vastaus on se, että näiden maiden tuottavuuden on kasvettava. Ja siksi meidän täytyy palata näihin rakenneuudistuksiin. Ne ovat sitä politiikkaa, jonka kautta voidaan parantaa tuottavuutta. Meidän täytyy panostaa tutkimukseen, koulutukseen, infrastruktuureihin, jotka parantaisivat tuottavuutta. Se on oikeastaan ainoa vastaus integroidussa taloudessa näihin ongelmiin, jotka ihan oikein otitte esille. Niin, pari sekuntia vielä. Eli millä rahoilla voidaan tehdä investointeja, koska ei ole mahdollista harrastaa mitään ekspansiivista politiikkaa, eli käteen ovat sidottuja taloudellisesti Eli haluaisin tietää, miten näitä investointeja tehdään. Then I can go. Niin voin palata tähän. Olen usein kommentoinut tätä. Eli mailla, joilla ei ole finanssipoliittista liikkumavaraa. Niin, tai ensinnäkin tämänhetkiset säännöt. No tähän voidaan palata myöhemmin, mutta meillähän on paljon ostovaraa tämänhetkisissä säännöissä, mutta maat, joissa ei ole tällaista liikkumavaraa, niin siellä pitäisi miettiä enemmän pankkien taseiden ja budjettien koostumusta eikä niinkään niiden kokoa, koska monissa näissä maissa oli vuosikausia lisätty menoja 10-15 vuoden aikana ennen kriisiä, ja siltikin kasvu oli vähäistä tai olematonta. Eli ei kyse ole siitä, että ihmisiä palkataan tekemään ei yhtään mitään, joka lisäisi tuottavuutta maassa. Thank you, Bernard Monod. Kiitos sitten Bernard Monod. please. No siitä vieressä, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. No, tämä vaikuttaa siltä, että kun tämän lopun menen sitten unohtaa, niin sehän oikeastaan osoitti, että tämä on aivan turha vuoropuhelu. Tämä on tällainen ministeritason monologi, tilanne. Mehän edustamme kansaa ja te yritätte vakuuttaa meitä siitä, mitä kansalaiset meille sanovat. Ja kansalaiset eivät tue teidän kantaanne, teidän ekp politiikkaanne Ja se ei näy teidän toimissanne juuri laisinkaan. Mitä tulee tähän korkopolitiikkaan, EKP-politiikkaan ja joukkovelkakirjan ostopolitiikkaan ja puututte siten talouteen, niin sehän paisuu paisumista. Jopa kollega Balz totesi, että eläkeläiset ja säästäjät joutuisivat lisää lainaamaan. Sehän tarkoittaa sitä, että köyhyyden keskellä elävät kansalaiset ikään kuin tuntevat oman tunnon tuskia. Ja minun mielestäni tämä kapitalismin loppuajattelutapa, sitä ei saa ohittaa laisinkaan. Ja sitten tämä inflaatio, joka on syntynyt politiikkaiden kautta, eikä koskaan Maastrichtin aikana päätetty, että pankit voisivat ostaa obligaatioita miljardien edestä. Kyllähän tämä nyt on ikään kuin lähtenyt aivan täysin käsistä. Ja se tietenkin tuo mukanaan melkoisia riskejä kansallisille keskuspankeille. Te tulette tänne sitten tätä hienoa, te seuraatte tilanteen kehittymistä ja sitä rataa. Ja käytätte hienoja sanamuotoja, mutta ei tästä mitään vuoropuhelua ole päässyt syntymään. Ja minä kritisoin teitä siitä, että olisikohan mitenkään mahdollista, että kuulemanne perusteella lähdette sopeuttamaan politiikkaanne, ottaen huomioon, mitä olette täällä meiltä kuulleet. Siinäpä minun poliittisluonteiset kysymykseni. Kiitoksia. Well, the only thing I can say is that they draw... Voin sanoa vain sen verran, että kyllä näistä keskusteluista minä olen hyötynyt melko lailla. Sanotte siis, että noteeratte, mitä täällä on sanottu. Oh. Mutta mitään ei tapahdu nyt eikä tulevaisuudessa. Voisi kuvitella, että kansalaiset eli me antavat teille inspiraatiota. Olisi No niin, tehän ikään kuin annatte inspiraatiota meidän rahapoliittiselle päätöksenteolle. Minä suhtaudun vakavasti siihen, mitä kuulen. Ja jos sanotte, että täällä ei tapahdu mitään, no katsotaanpa rahapoliittisia päätöksiämme, joita olemme tehneet viimeisen 5-10 vuoden aikana. Onko tapahtunut mitään? No on melkoisia muutoksia on kyllä ollut nähtävissä. Kiitoksia. I would recommend Mr. Annemans to read. No, Annemans voisi ehkä lukea mietinnön, jonka valtaosa valiokunnasta hyväksyi liittyen tähän EKPn rahapolitiikkaan. Se ei ehkä edusta teidän näkemyksenne, mutta kiitoksia. Sitten Pablo Salva. presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Draghi, haluan kiittää teitä sanoistanne, kun sanoitte, että kaikki, jotka osallistuvat samaan äh, raha-alueeseen, valuutta-alueeseen pitää täyttää samat säännöt. Tästä kaikki, olisi hienoa, jos kaikki näin ajattelisivat. Pari kysymystä pankeista. Hiljattain sanoitte jossain konferenssissa, että mitä voidaan tehdä hallituksissa – komissiossa, jotta voitaisiin edistää pankkien fuusiota ottaen huomioon huonot kokemukset, joita on ollut silloin, kun sotketaan politiikka ja rahoitusjärjestelmä yhteen. Toinen kysymys. Jotkut, joidenkin tahojen mukaan voidaan varoittaa siitä, että rahapolitiikan keinot ovat loppumassa. Tunnetteko samoin rahapolitiikan keinot eivät enää riitä Tunnetteko te, että saatte tukea? Tunnetteko te, että saatte tukea muilta toimijoilta, hallituksilta, mitä tulee niiden tekeminen uudistuksiin tai finanssipolitiikan uudistuksen kohdalla? Entä sitten EU-toimielimet? Tukevatko ne teitä, kun pyritään kohti va- yhdentyneempää talous- ja rahaliittoa? Kiitos. Thank you. The, the, the first question you asked... Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys on oikeastaan aika vaikea, koska ja puhun nyt yleisluotoisesti, vaikka meillä on liikakapasiteettia pankkisektorilla Euroopassa, mitä voimme tälle asialle tehdä? Se on hyvin monimutkaista. Joissakin maissa on tapahtunut lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka oikeastaan ovat suosineet pankkikeskittymiä joidenkin pankkien kohdalla. Mutta yleisemmin ottaen meidän täytyy luottaa tahtoon ja päättäväisyyteen, jota osakkeenomaista, jota löytyy näissä pankeissa silloin, kun nämä ovat kun siis pankit siis. Vieläkin ja tämä prosessi ei välttämättä ole mitenkään ihanteellinen, koska siihen voi mennä pitkä aika tai itse asiassa näin ei ehkä koskaan tapahdukaan ennen kuin pankki on lähes kaatumassa jo. Ja sitten tullaan vieläkin vaikeampaan kysymykseen. Haluammeko todellakin järjestelmän, muuttaa toimintansa vasta pitkittyneiden epäonnistumisen jälkeen, ja vastaus tähän tietysti on ei. Me haluamme järjestelmän, joka pystyy tukemaan taloutta. Ja tässä tarvitaan järjestö, joka perustuu pankkeihin, jotka ovat vahvoja ja kannattavia. Yksi syistä, miksi Euroopan pankkien kannattavuus on heikossa kantamissa, johtuu juuri tästä liikakapasiteetista. Ja Kaikkien hallitusten pitäisi pitää tätä ilmiötä silmällä ja heidän pitäisi käyttää kaikkia lainsäädännön sallimia keinoja luoda sellaiset olosuhteet, että tällainen fuusioituminen tai yhdentäminen voisi tapahtua, mutta niin kuin sanoin, ei ole helppo kysymys vastata. Kuitenkin tärkeää on pystyä tarttumaan myös muihin syihin, miksi Euroopan pankit ovat vain kes- jossain määrin kannattavia. Tämä johtuu pitkälti näistä suurista määristä järjestämättömiä lainoja. Tämän toinen ehto, kasvu on nyt niin alhaista, niin näissä alussa on vaikea saada aikaan kannattavia pankkejakaan kun korot ovat alhaalla ja kasvu on alhaista. Kaikki nämä eri tekijät yhdistettynä luovat tällaisen tilanteen, missä kannattavuus on heikkoa ja liika, liiallinen, pank, liiallinen pankkien määrä pankkista vaikuttaa vielä tähän myös. Kustannukset ovat korkeampia kuin muualla maailmassa Euroopassa. Jotkut näistä ehdoista niihin pitäisi tarttua pankin johtojen toimesta tai osakkeenomistajien toimesta. Muissa asioissa hallitukset voivat toimia. Taisi olla vielä yksi kysymys. Kyllä. Me olemme sitä mieltä EKPssä, että politiikka, jota olemme toteuttaneet erityisesti viime aikoina, ovat toimineet tehokkaasti. Meillä on todisteita siitä, että ne ovat välittyneet reaalitalouteen. Meillä on merkkejä tästä ja voin vahvistaa sen, että meillä on välineitä, joita voimme tarvittaessa vielä eteenpäin kehittää ja meillä kyllä varmasti on tahtoa ja päättäväisyyttä toimia myös. Kiitos. Um, Jonas Fernandes. Sitten Fernandes. Muchas gracias. Muchas gracias. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teille tästä puheesta, jonkin piditte pari viikkoa sitten. Se oli meille monille asia, joka antoi uutta intoa Eurooppa-hankkeeseen. Ensimmäinen kysymys. Komission puheenjohtaja on puhunut siitä, että uudistetaan tätä Junckerin suunnitelmaa. Ja kysyisin, onko teillä arviota siitä, miten suunnitelmaa voidaan parantaa, jotta voidaan parantaa inflaatio-odotuksia, korkokursseja. Me olemme puhuneet siitä, miten voidaan yhdistää finanssipolitiikka ja rahapolitiikka, Ja tällä hetkellä haluaisin kysyä, mitä mieltä olette Junckerin suunnitelmasta ja miten sitä voidaan parantaa tulevina vuosina. Toinen kysymys. EKPn voitot. Montihan on laatimassa nyt asiakirja siitä, miten voidaan parantaa EUn budjettikapasiteettia Haluaisin kysyä näistä tuloista, eli mitä mieltä olette, voitaisiinko tällä tavalla parantaa EUn budjettia. Ja kolmanneksi, nyt kun katsotaan millaisia ongelmia meillä on, kun ajatellaan rahapolitiikkaa ja sitä, miten se voisi paremmin vaikuttaa reaalitalouteen, niin voisitteko arvioida nyt hiukan näitä pk-yrityksiä ja yrityksiä, miten – voitaisiin paremmin hyödyntää rahapolitiikkaa ilman, että tulee juridisia ongelmia. Eli haluaisin kuulla teidän kantani tähän. Eli tässä olivat nämä kolme kysymystä. Kiitos. Um, I'm sorry, what was the first question? Siis mikä oli se ensimmäinen kysymys? Niin, se Junckerin suunnitelma. Eli tämä kolmas kysymys eli laajentuminen muihin edunsaajiin, niin siitä ei ole koskaan keskusteltu. Ja sitten EKPn voittojen käyttö muihin tarkoituksiin, se ei varmaan ole kyllä sääntöjen mukaan sallittua. Voitothan jaetaan takaisin kansalliselle hallitukselle, eli jos he haluavat käyttää ne johonkin muuhun, niin ne voivat niin tehdä. Mutta me sitten kyllä puut tai rikkoisimme erinäisiä sääntöjä, jos käyttäisimme voittoja rahoittaaksemme budjettia tai jotain muuta rahoitustoimintaa. Junckerin suunnitelma on tärkeä lisäys välinekirjoamme. Sitä on hyödynnetty tehokkaasti ja nyt saattaa olla, että tästä laajennetaan ja sitä tietysti pidämme hyvänä, että Junckerin suunnitelma laajennetaan. Junckerin suunnitelman täytäntöönpanoa tulisi vauhdittaa. Ja niin kuin kaikki investointimenot, niin sen menestys riippuu siitä, millä tavalla hallitukset pystyvät luomaan kasvuystävällisen ympäristön. Ja tämä on nähty, kun on katsottu näitä suuria julkisia investointeja tai suunnitelmia. Ne tehovat ainoastaan, mikäli taloudellinen tilanne on kasvuystävällinen. Muuten voidaan käyttää rahaa ihan miten paljon hyvänsä, mutta jos kasvulle suotuisat olosuhteet eivät ole vallalla, niin sitten rahat menevät hukkaan. Näin ei ole Junckerin suunnitelmassa. Se, mitä on nähty tähän mennessä, on lupaavaa, mutta täytäntöönpanoa tulisi parantaa. Laajentuminen olisi tervetullutta, mutta siihen pitäisi liittää sitten hallitusten poliittisia toimia. Lange. Kiitos sitten Esteri Lange. And, uh... Kiitoksia ja arvoisa pääjohtaja, tiedän, että jotkut teitä kritisoivat, ei ainakaan meidän ryhmämme riveistä, mutta hienosti valitsitte sananne alastu, alustuksena. Ne, jotka eivät jääneet seuraamaan tätä keskustelua, niin toteaisin, että en haluaisi sellaista maailmaa nähtävän, jossa pankin pääjohtajat eivät tarkkaan mieti, mitä sanovat. Viesti meni perille pankkiunionin täytäntöönpanon osalta. Lähtökohdat ovat erilaiset. Mehän tiedämme, mitä eri maissa asiasta ajatellaan, mutta Euroopan parlamentissa enemmistö on valmis etenemään tällä tiellä. Se vie tietenkin oman aikansa, mutta tahtoa löytyy ja mikäli haluamme pitää kiinni näistä aloitteista, niin kyllähän parlamentin työtä vaaditaan, jotta asiat etenevät myöskin neuvostossa joitakin kysymyksiä. Jokunen vuosi takaperin me totesimme vaalipiirissä kansalaisille, että veroeuroja ei pistetä enää pankeille, mutta tästä kyllä ollaan lipsumassa poliittisella rintamalla. Ja nyt kysyisinkin teiltä, mitä olette asiasta mieltä. Ja kun pankki on kaatumassa, niin mikä on osakkeenomistajien rooli? Ja jos katsotaan tätä kuluttajan puolelta, eli riskialttiiden tuotteiden myyminen perusteettomasti, miten tätä asiaa voitaisiin käsitellä? Ja Puhuitte myöskin järjestelemättömistä lainoista ja huonosti toimivista pankeista. Oletteko siis samaa mieltä, että historia on osoittanut, että jos aikaisemmin olisi toimittu nopeammin, niin raha olisi sääntynyt ja tästä pitäisi ottaa opiksi? Ja nyt kysyisinkin suoraan teiltä, että mitä te olette oppineet näistä kokemuksista menneiltä vuosilta? Miten aiotte tätä tietoa hyödyntää? Kiitokset näistä alkusanoista, ystävällisistä sellaisista. Toden totta, nopeita toimia kaivataan, jottei synny järjestelmättömistä lainoista suuria ongelmia. Nopeat toimet ovat aika lailla hankalia siitä syystä, että järjestelmättömät lainat, varsinkin suuremmat, tätä nykyään ovat syntyneet pitkäaikaisen taantuman tai stagnaation aikana – Silloin tarvitaan nopeaa toimintaa, koska silloin puututaan tilanteeseen välittömästi, mutta mikäli stagnaatio jatkuu, niin uusia järjestelmättömiä lainoja syntyy. No siinä tilanteessa on tärkeää luoda sellaiset olosuhteet, että pankit voivat luopua järjestelmättömistä ja lainoista ihan markkinoilla. Ja kai, no tietenkin tähän voidaan palata tuorempana vielä uudestaan, mutta paljon jäsenvaltiotasolla voidaan tehdä sellaisen ympäristön luomiseksi, joista NPLstä voidaan avoimilla hinnoittelulla päästä eroon. Valitettavasti monissa maissa, euroalueella ja Euroopassa ylipäätäänkin markkinat ovat aika lailla olemattomat. Ja syynä ovat monetkin puutteet maksukyvyttömyys, lainsäädännön heikkous, asiantuntemuksen puute maksukyvyttömyyden saralla, kokemuksen puute selvityksen saralla, mutta paljon voidaan kyllä tehdä sen varmistamiseksi, että NPListä voitaisiin päästä nopeasti eroon. mutta se edellyttää myöskin tehokasta, vahvaa valvontaa. Ja sitten toinen seikka. Viittasitte nykyisiin sääntöihin ja sijoittajavastuukysymykseen. Kyllä Berdin osalta pääs, on päästy eteenpäin. Al- kun oltiin sitä mieltä, että veroeuroja ei haluta käyttää jatkossa pankkien ongelmien kuittaamiseksi. Mutta nyt asia on juuri verdien kautta hoidettu. Me tarvitsemme myöskin riittävästi joustavuutta hankalien olosuhteiden huomioimiseksi. Ja tietenkin komissio loppupeleissä päättää siitä, miten sääntöä tulkitaan. Mutta meidän täytyy myöskin pohtia seuraavanlaista kysymystä. Ennen kuin lähetän BRD-sääntöjä käyttämään, niin mitä voisimme tehdä, jotta pankkiala olisi vahvempi, vastustuskykyisempi? Näinhän jo tehdään paraikaa juuri TLAC-järjestelmän kautta euroalueella. Ja MRL-järjestelmä muualla. TLAC, sitä käytetään vain ja ainoastaan globaalisti systeemirelevanteihin pankkeihin ja viimeksi mainittua sitten kaikkiin pankkeihin. Eli jos varmistamme sen, että pankeilla on mahdollisuus selviytyä kriisitilanteista, niin tuskinpa syntyykään sellaista tilannetta, jossa haluaisimme käytettävän BRD-sääntöjä kaikki ne huonoja sivuvaikutuksineen. Kiitoksia. Thank you, Jakob von... Kiitos sitten von Weizsäcker. Yes, thank you, uh, Chair. Um, dear President Draghi, um, I want to follow up immediately. Um... Kiitoksia Jatkan nyt tästä ensimmäisestä kysymyksestä, joka liittyi pankkialaan. Eli sen jälkeen, kun kesällä julkistettiin tuloksia stressitesteistä, niin yhdessä tieteellisessä lehdessä yritettiin soveltaa yhdysvaltalaisia sääntöjä näihin valvottaviin pankkeihin, ja sieltä löytyi huomattavia puutteita. Ja ilmeisesti haluatte nyt, että vahvistetaan tätä alaa, mutta lehdessä todettiin myöskin, että osa heikoimmista pankeista ovat jakaneet yli 20 miljardia osinkoja, vaikka niillä on heikot taseet. Ja tämähän on tietysti pankkien taseiden vahvistamisen vastaista. Italian keskuspankin pääjohtaja puuttui tähän asiaan, eli ehkä voisitte rohkaista kollegoita miettimään samanlaisia toimia. Ja viimeksi, kun vahvistettiin näitä pankkien taseita, niin kysyin näkemyksistänne siitä, miten nämä kielteiset korkotasot vaikuttavat näihin pankkien jo ennestään heikkoihin taseisiin. Ja sanoitte, että te kovasti mietitte nyt sitä, millaisia tapoja olisi vaikuttaa taseisiin. Eli Pystyttekö tämän kertomaan hiukan lisää tästä aiheesta? Ja sitten toinen asia. Te olette puhuneet tästä pääomamarkkinaunionista ja se on ihan hieno ajatus. Ja meillä on nyt nämä yhteinen valvontamekanismi esimerkiksi pankkiunionille, mutta ei ole mitään yhteistä sääntelyelintä pääomamarkkinoille. Tuntuuko teistä, että tästä olisi hyötyä Brexitin jälkeen, eli että luotaisiin tällainen mahdollisuus? The, uh, niin stressitestien alussa otettiin huomioon se, että stressit tehtiin. Ja siellä mukana oli pieniä ja suuria instituutioita, jotka halusivat korottaa pääomatasoaan. Jo ennen ensimmäistä stressitestiä monet pankit korottivat pääomaansa, ja kun stressitestit oli tehty, niin sieltä edelleen näkyi tiettyjä puutteita, mutta tilanne oli kuitenkin parantunut, koska siellä oli ryhdytty ennaltaehkäisevin toimeen. No nyt Nythän valvojalla on mahdollisuuksia rajoittaa tai jäädyttää osinkojen maksut juuri sen mukaisesti, mistä puhuitte. Eli valvoja analysoi pankin tilanteen ja saattaa hyvinkin päättää, että osinkoja ei makseta tai ei voida maksaa. Eli tällainen jo on. Sitten nämä kielteiset korkotasot ja niiden vaikutus pankkien taseisiin. Jos katsomme nyt tätä yhdistelmää pankkijärjestelmässä. Ja katsomme tätä hyvin heterogeenista tilannetta euroalueella, niin vuonna 2015, jolloin oli koko vuoden aikana kielteiset korkotasot talletusten osalta, ja pankkijärjestelmän kannattavuus nousi. Ja yllättävää oli se, että myöskin nettotulot nousevat, koska se mitä pankit yhtäältä hävisivät, korvautuivat sitten toisella puolella. 2016 pankkien voitot supistuivat 20 prosentilla, ja se johtui siitä, että vuoden 2015 alku neljänneksellä voitot olivat nousseet huomattavasti, koska me aloitimme omaisuuserien osto-ohjelman, ja siksi he saivat paljon obligaatioilleen voittoja, mutta tämä ei sitten enää toistunut tänä vuonna. Eli meidän täytyy nyt katsoa näitä lukemia. Mutta kun katsotaan näitä lukuja, niin siellä ei ole näkyvissä mitään erityisen huolestuttavaa tilannetta liittyen kielteisiin korkoihin. Mutta meidän täytyy olla varovaisia. Ensinnäkin tämän vain keskiarvo. Ja pankkijärjestelmän keskiarvoissa on paljon erilaisia tilanteita. Pankit tekevät eri asioita ja ne saattaa olla enemmän altistuneita negatiiviselle korolle kuin muut. Sitten negatiivinen korkotaso, kuten sanoin. Se on tietysti ollut tärkeä rahapoliittinen väline, mutta myöskin kun katsotaan, miten se on vaikuttanut pankkijärjestelmään – Olemme nähneet, että tähän mennessä ei ole mitään syytä olla erityisen huolissaan, mutta onko tilanne sitten tällainen ikuisesti? Tuskin. Meidän pitää nyt muistaa, että negatiivisella korkotasolla on sivuvaikutuksia. Hyvin usein sanotaan, että negatiiviset korkotasot eivät ole kyllä tai ei kysymys, vaan kyse on siitä, kuinka laajoja ne ovat ja kuinka pitkään. Sitten pääomamarkkinaunioni, tarvittaisiinko yksi valvontamekanismi pääomamarkkinaunionille? No en nyt tähän pysty vastaamaan, mutta muutokset nyt Brexitin jälkeen pakottavat meidät miettimään sitä, ovatko tämänhetkiset sääntelypuitteet vielä riittävät vai pitäisikö niitä muuttaa? Langen. Kiitos sitten Langen. Äh, Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Mielestäni tämä rahapoliittinen monivuotinen vuoropuhelu on mielestäni hedelmällinen. En ymmärrä, miksi tätä kritisoidaan, mutta tottahan meillä on ihan perusteltuja kysymyksiä. Allahaiset korot siihen liittyen kiinnititte huomiomme makrotaloudelliseen ulottuvuuteen. Korkoerot pienenevät, vaihtokurssit ja sitä rataa inflaatio mukaan luettuna, mutta oman maani kansalaiset pohtivat myöskin näitä mikrotaloudellisia vaikutteita, joita alhaisella korkotasolla on, ja ne näyttävät aivan toisenlaisilta. Ja nyt kysyisinkin, että missä määrin EKP-päätöksenteossa on huomioon myöskin mikrotaloudellisen ulottuvuuden. Esimerkiksi velkojat ja velolliset. Jos velkoja on helppo saada, velka on helppo saada ja sitten korkoa ei ole tarjolla, niin eikö se nyt tarkoita ikään kuin tämän edunsaajan muuttumista? Se vaikuttaa sijoitus toimintaan, otetaan enemmän riskejä, voi syntyä uusia kuplia ja se taas vaikuttaa pankkien toimintaan ja tilanteeseen. Ja neljä kysymystä tähän liittyen. Oletteko sitä mieltä, että tämä rahatulva lisää luotottamista vai käyttivätkö pankit nämä rahat omien tiliensä korjaamiseksi? Pari vuotta takaperin totesitte tähän liittyen, että pankit ja valtiot täytyy pitää visusti erillään toisistaan. Onko näin käynyt? Toinen kysymys. On jäänyt epäselväksi, että auttavatko alhaiset korot reaalitaloutta todellisuudessa suurempi rahamäärä, vaikuttaako se positiivisesti, monet kritisoivat ja epäilevät tätä, ja sitten vielä tämä mahdollisuus päästä alhaisen korkotason pattitilanteesta, mitä kansalaiset voisivat tehdä, säästöt voisivat tehdä, jos toimista eivät varsinaiset säästöt, eli kansalaiset hyödy, niin silloin tämä pel- on pelkkää sanahelinää tämä argumentaatio, jota te täällä tarjoatte. Kiitoksia. Well, I think these questions are very relevant. Perusteltuja kysymyksiä, ja sehän on nähtävissä joka päivä tarkasteltaessa euroalueen tilannetta. Mutta lähdetäänpäs liikkeelle tästä viimeisimmästä kysymyksestä, niin legitimiteetistä, oikeutuksesta – meidän toimintamme perustuu pitkälti siihen, voimmeko toimia mandaatin mukaisesti. Mandaatin mukaan meidän on pyrittävä hinta vakauteen ja inflaation pitäisi olla maksimissaan 2 prosenttia. Se on aina pidettävä kirkkaasti mielessä. Toki silloin, kun tämän muistamme ja pohdimme, ovatko meidän rahapoliittiset välineemme tehokkaita, niin se on se toinen kolikon puoli. Ja kuten jo olen aikaisemmin todennut, jos katsotaan minkälaisia muutoksia korkotasoeroissa ja korko, koroissa ylipäätään on ja reaalitaloudessa on, niin kyllä positiivisia tuloksia on saatu aikaiseksi. Yhtä lailla pitäisi pohtia myöskin sitä, että Mikäli meillä ei olisi tällaista ekspansiivista rahapolitiikkaa, vaan että korkotasot olisivat samalla tasolla kuin kolme neljä vuotta sitten, mitä se olisi tuonut tullessaan? Ja vastaus on, että se olisi johtanut deflaation jatkumiseen ja työttömyyslukujen pahenemiseen. Tällä hetkellä talous elpyy pikkuhiljaa, todellakin pikkuhiljaa kuukausi toisessa perään työmarkkinat pikkuhiljaa elpyvät. Työttömyysaste oli pari vuotta sitten yli 12 prosentin tasolla, nyt on päästy 10 prosenttiin. Ja herääkin kysymys, että milloin EKP voi lähteä nostamaan korkotasoa sille tasolle, että kuten sanoitte, että siitä hyötyvät kaikki. Eli nostetaan sillä tasolle, ettei negatiivisia vaikutuksia enää olisi. Vastauksena sanottakoon, että se riippuu siitä, miten inflaatio kehittyy. Eli että inflaatio tasa, tasaisesti laskee kahden prosenttiyksikön tasolle. Tämä vaikuttaa tietenkin, tai riippuu hinta, mutta myöskin palkkakehityksestä. Ja viimeksi sanoin, että palkkojen korotus ei onnistu noin vain. Me emme voi vaikuttaa palkkaneuvotteluihin tai palkkakehitykseen, mutta monien vuosien ajan palkka on noussut vähemmän kuin tuottavuus. Ja jos asia tarkastelee objektiivisesti ja pyrittäisiin tähän kahden prosentin lukuun, niin tarvitsemme palkkakasvua ja se onnistuu juuri työttömyyslukuja parantamalla, parantamalla siis työmarkkinoiden tilannetta. Eli me olemme lähteneet sellaiselle tielle, jota kautta on saatu taloutta elvitettyä, parannettua työllisyystilannetta ja sitä kautta voidaan palkkoja korottaa ja se vaikuttaa taas hintatasoon. Muistaakseni alustuksessani jo totesinkin, että vuoden loppuun mennessä inflaatio tulee kasvamaan ja ensi vuoden puolella päästään jo yli prosentin tasoon. Kiitoksia. Kiitos sitten Pereira. Obrigado, senhor presidente. Puhemies, anteeksi puheenjohtaja. Kiitoksia. Esitän teille kysymykseni portugalin kielellä. Pääjohtaja, te kuvasitte tässä talouden varsin maltillista, hidasta elpymistä matala kasvu jatkuu tänä vuonna, eikä vain tänä vuonna, vaan myös ensi vuonna. Kasvu on siis heikkoa. Inflaatiotavoite on myös kaukana toivotusta, joten ilmeinen kysymys rahapolitiikasta vastaavalta henkilöltä ensinnäkin mm, pitäisikö meidän nyt voida odottaa u- uuden tyyppisiä rahapoliittisia aloitteita, joilla pyrittäisiin vielä elvyttämään taloutta entisten toimien lisäksi? Voimmeko olettaa, että aiotte laajentaa omaisuusosto omaisuuseräosto-ohjelmaanne ja aiotteko tarkistaa tällaisia maakohtaisia ostoja niin, että EKP voi myös vähentää mm, erilaisia tilanteita euroalueella. Te jo sanoitte, että Euroopan keskuspankki on valmis käyttämään kaikkia käytettävissä olevia välineitä sitten, kun se on arvioinut, miten tämänhetkiset toimet vaikuttavat ensin. Mutta itse, mitä mahdollisuuksia on siihen, että olisi uusia välineitä stimuloida taloutta? Toinen kysymys liittyy finanssipolitiikkaan. Jälleen kerran esititte vetomuksen kasvuystävällisemmän politiikan puolesta puhuitte poliittisesta eurooppalaisesta ulottuvuudesta ja maista, joilla on enemmän budjettivaraa toimia, tai vähemmän budjettiliikkumavaraa pitäisi tehdä jotakin, mutta entä sitten ne, joilla on sitä liikkumavaraa? Kaksi vuotta sen jälkeen, kun on pyydetty kasvua tukevampaa politiikkaa, haluaisin sanoa, että maat, joilla on kaikkein eniten finanssipoliittista toimintavaraa. Tekevätkö nämä maat niin kuin niiden pitäisi? Tekevätkö ne sen, mikä on välttämätöntä, jotta saataisiin kasvu liikkeelle euroalueella? Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitos. Rahapolitiikkamme ja erityisesti maaliskuun päätöksemme edistyvät hyvin ja omaisuus eräostohjelma etenee myös tasaisesti. Emme ole vielä nähneet kaikkia vaikutuksia näistä päätöksistä. Eikä vielä tämä, vaan maaliskuun päätöksiä ei ole vielä täysin täytäntöön pantu, koska edelleen meillä on kaksi TLTRO-ohjelmaa, jotka pitää toteuttaa. Koska tämä on tilanne, emme ole oikeastaan keskustelleet uusista aloitteista vielä tai siitä, miten tämän tilannetta tarkistettaisiin. Edelleen makrotalouden ennusteemme pitkälti ovat pysyneet muuttumattomina tai ovat muuttuneet vain varsin vähän edeltävistä ennusteista. Ja joidenkin epävarmuustekijöiden vaikutukset, jotka vaikuttavat siis kasvua alentavasti niin nämä riskit eivät ole vielä toteutuneet, esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestys ja sen vaikutukset. Sitten budjetista ja tal- budjettipolitiikasta te kysyitte minulta, pitäisikö niiden maiden käyttää finanssipoliittista marginaalia, joka niillä on. Ja minä sanoisin, että kyllä, noudattaen sääntöjä tietenkin. Meidän pitäisi myös kuitenkin muistaa, että ne maat, joilla ei ole finanssipoliittista liikkumavaraa, ne eivät saa käyttää sitä finanssipoliittista jota niillä ei olekaan, mutta ne, joilla tätä marginaalia on, ne, niitä ei voida pakottaa käyttämään tätä finanssipoliittista liikkumavaraa, jos eivät halua näin tehdä, joten meidän pitäisi aina ottaa huomioon, että tähän liittyy tällainen sisäinen epäsymmetria, kun sovelletaan kyseisiä sääntöjä ja tämä, tätä voidaan ehkä perustellakin, mutta joka tapauksessa näin on. Nämä säännöt ovat tällaiset. Toinen ajatus, joka pitää pitää mielessä, on, että kun pyydämme niitä maita, joilla on budjettiliikkumavaraa käyttämään sitä liikkumavaraa, niin mitä me silloin oikein tarkoitamme tarkasti sanottuna? Ei ole helppoa ehdottaa, että finanssipoliittista kasvua finanssipolitiikkaa maissa, joissa ollaan lähes täystyöllisyydessä. Ehkä jotkut ihmiset ajattelevat, että rahat käytettäisiin muualla EU-ssa, siis ne, jotka tätä pyytävät, mutta tällä hetkellä meillä ei ole mitään instituutioista kanavaa näin tehdä. Periaatteessa vastaus on kyllä. Ne maat, joilla on tällaista liikkumavaraa, niin pitäisi sitä liikkumavaraa käyttää finanssipoliittisesti, mutta meidän pitäisi olla myös varovaisia, kun kerromme, ku, millä tavalla ja kuinka paljon ja mihin näitä tätä mahdollisuutta pitäisi käyttää. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos, Tän Niedermayer. uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Tervetuloa, Draghi. Mielestäni EKP on tärkeä vakaa osa EUta, eli kiitoksia tekemästänne työstä. Talous on nyt elpymässä, se nyt ei ole missään loistavassa kunnossa, mutta paremmassa kuitenkin. Ja nyt ollaan uudessa tilanteessa, koska poliittiset tekijät ovat nyt va- suurempi vaara Euroopassa kuin talous. Mutta ymmärrän rahapolitiikkaanne ja tiettyjen muiden keskuspankkien rahapolitiikkaan, jossa puututaan inflaatioon ja heikkoon kysyntään. Tämä vaikuttaa rahoitusvakauteen ja sillä on muitakin vaikutuksia taloudelle. Eli hintavakaus. Hyvin alhainen korkotaso, nimelliset korkotasot ja pankkien likviditeetti on johtanut kysyntään ja tarjontaan tiettyjen luottojen osalta. Tarkoitan lähinnä asuntoluottoja, joita kotitaloudet ottavat. Eli joissain osissa taloutta asuntojen hinnat nousevat nopeasti. Ja ne eivät suoraan sitä CPIhin. Eli kuinka vakava riski tämä on teille, ja erityisesti kun ajatellaan tulevaisuutta ja oikeanlaista rahapolitiikkaa. Jotkut keskuspankit yrittävät reagoida tietyillä kohdennetulla toimilla, esimerkiksi liitty, puuttumalla näihin eri suhteisiin. Eli jos on kysyntää tällaisille luotoille ja pankit ovat valmiita myöntämään näitä luottoja, koska ne ovat yksi harvoja vaihtoehtoja, jos haluaa osaltaan hyödyntää tätä korkotasojen marginaalia. Thank you. Thank you. Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista. Kohteleisuuksia ei näinä päivinä usein kuule, eli kiitoksia. No me emme näe, tai me voisi sanoa, että kiinteistöalalla olisi kupla. Hinnat ovat nousseet joissain kaupungeissa. Mutta yleisesti ottaen se ei ole mikään yleisempi ongelma maan tai varsinkaan euroalueen tasolla. Mutta mehän nyt valvomme tarkkaan näiden hintojen kehityksiä kiinteistömarkkinoilla ja muillakin markkinoilla. Ja milloin pitäisi sitten epäillä, että kupla saattaa olla syntymässä? No yksi tekijä tietysti on hintojen nousu, mutta on toinenkin tekijä, eli suuremmat voitot. Ja sitten luottopuolen kehitys. Eli huomattava nousu luotonannossa ja nopea kasvu, poikkeuksellisen nopea hintojen nousu ei ole toteutunut. Olemme nähneet vain tiettyjä paikallisia tilanteista, joissa hinnat ovat nousseet, mutta kuitenkaan kasvu tai luotonanto ei ole lisääntynyt. Ja kuten aikaisemminkin sanoin, niin luotonanto lisääntyi, mutta hyvin maltillisesti kuukaudesta kuukauteen. Ja sitten, mutta itse vastasit oikeastaan tähän kysymykseen. Eli vakavaraisuusvälineiden käyttäminen makrotasolla. Rahapolitiikkaa ei kannata muuttaa, jos kyse on paikallisista hinnan nousuista – mutta meillä on tämä vakavaraisuusmakroväline ja muita välineitä. Kansalliset viranomaiset ovat vastuussa näistä toimista ja joissain maissa, itse asiassa monissa euroalueen maissa, eikä pelkästään euroalueella, on hyväksyttä tällaisia toimia. EKPllä on valtuuksia, eli jos EKP katsoo, että toimet eivät ole riittäviä, niin silloin EKP voi täydentää niitä. Näin ei vielä ole tarvinnut toimia, koska EKP on myöskin läheisessä yhteydessä kansallisiin viranomaisiin, eli tämä vuoropuhelu on johtanut siihen, että on ryhdytty tarpeellisiin toimiin, mutta me kaikki yhdessä ja EKPn tasolla tarkkailemme hyvin tarkkaan tilanteen kehittymistä. Gunnar Hökmark. Kiitos, Sten Hökmark. Thank you very much, and if I can make... Paljon kiitoksia. Ja jos voin elämään eh, muuttaa vielä mukavammaksi, niin voin yhtyä niihin kiitosanoihin, joita täällä on teille esitetty. Pari asiaa. Tehän totesitte, että meillä on liikaa pankkeja. Eiköhän tilanne ole sellainen, että meillä on liian vähän tehokkaita pankkeja. Ja eikö asiaa voitaisiin tulkita myöskin niin, että tämä vaikuttaa rahapolitiikkaan? Negatiiviset korkotasot eivät johda pankkisalalla minkäänlaisiin toimintamuutoksiin tai tehokkuuden lisäämiseen. Tämänhetkisenä ongelmanahan on juuri se pankkien osalta, että makrotaloudellinen tilanne on mikä on. Monien vuosien ajan talous on junnanut paikallaan ja sitten siitä on syntynyt näitä järjestelemättömiä lainoja. Eikö nyt olla ajauduttu sellaiseen tilanteeseen, jossa negatiiviset korot aiheuttavat enemmän huolia kuin hyötyä? Eli tarkoitan tällä sitä, että rakenteellisia uudistuksia ei yritetäkään saada aikaiseksi, eikä yritetä toimia paremmin kuin edellisenä vuotena. Drakin kone ilmeisesti on pian lähdössä, eli meidän täytyy nyt ottaa enemmän näitä kysymyksiä, koska muuten hän ei voi niihin vastata tai sitten hän myöhästyy lennolta. Kumpikaan vaihtoehto ei ole hyvä. Liina Gill. Chair, and well... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa EKPn pääjohtaja. Kansanostuksen jälkeen epävarmuus häilyy Ison-Britannian rahoituskeskuksen yläpuolella. Se voi vaikuttaa kielteisellä koko euroalueeseen. Selvityssektori on tästä hyvä esimerkki. Se on olennaisessa asemassa ja sen fyysinen sijainti on tärkeää ajatellun rahoitusala. Hiljattain politiikat korkeammalla tasolla mantereella ovat yrittäneet hyötyä tästä tilanteesta ja ovat sanoneet, että esimerkiksi selvitystoiminta euroalueella pitäisi siirtää Lontoosta pois kuitenkin, koska puuttuu kriittistä massaa esimerkiksi Pariisista tai Frankfurtista tai mistä tahansa muualtakaan, on epätodennäköistä, että näin tapahtuisi tai että se toimisi, koska pääjohdannaisomaisuuserät ovat erottamattomia 16 muusta päävaluutasta. Asiantuntijat voivat sanoa, että on vain yksi paikka, joka voisi olla uskottava toimiva vaihtoehto jos ei se ole Lontoo ja se ei ole Euroopassa, vaan New York on tämä paikka. Pari kysymystä. Olisitteko samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että selvitystoiminnassa tarvitaan kriittistä massaa ja että euroselvitys on olennainen osa kurtta tuosta muuta valuuttaa ja näissä olosuhteissa siirto, muutto toimisi vain New Yorkin yhteydessä ja olisi eu netujen vastaista. Ja entä ne, jotka sanovat, että se, että uudelleen aktivoitaisiin alueellisen paikan periaate. Tämä aiheuttaisi ehkä juridisen riskin teidän harjoittamallanne politiikalle. Kiitoksia. Draghi. Iltaan Draghi. Hyvin paljon on kritisoitu teidän alhaista korkopolitiikkaanne. Ja te olette sanoneet vain, että pankkien heikko kannattavuus liittyy ylikapasiteettiin pankkialalla. Voisitko selittää tätä? Ennen rahoituskriisiä Saksan suurilla pankeilla oli tuloja veron jälkeen yli 20 prosenttia. Ja haluaisin tietää, nyt, mistä nyt tulee näitä lisäpankkeja ja miksi meillä on nyt tätä ylikapasiteettia ja miksi pankkien kannattavuus on heikentynyt niin voimakkaasti. Sitä nyt en oikein ymmärrä. No te korostitte ihan oikein, että tämä alhaisen koron politiikka johtaa sitten sivuvaikutuksiin. Siitä on hyötyä velkojille, haittaa velallisille. Eli jos on enemmän keskittymistä, niin silloin on enemmän markkinavaltaa ja se voisi johtaa korkeisiin kustannuksiin. Ja nämä säästäjäthän ovat jo kärsineet alaisen koron politiikasta. Eli onko tämä nyt se, mihin te tähtäätte politiikallanne? Ja sitten kolmas kysymys. Te sanoitte, että nämä alhaiset korot liittyvät alhaisen kasvun näkymiin. Ja EKP nyt sitten miettii näitä alhaisia kasvunäkymiä. Ja samalla olemme tilanteessa, jossa huomataan, että teknologia kehittyy nopeasti, eli on tällaista uusien tarkoitukseen teknologiaa, joka johtaa kasvuun, jota on kehitetty viime vuosina, esimerkiksi geeniteknologia, nanoteknologia, internet ja digitalisoituminen. Eli nämä kaikki edistävät kasvua. Mutta toisaalta meillä on ollut sitten stagnaatiovaiheita, joissa ei ole ollut mitään alhaisia tai kielteisiä korkoja. Esimerkiksi 70-luvulla ei silloin ollut mitään alhaisia tai kielteisiä korkotasoja. Eli mitä voidaan sitten sanoa, että nämä alhaiset korot liittyvät nyt tähän alhaiseen kasvuun? Kiitos. Kiitos sitten Kirtsos. I'll skip most of the questions that I prepared. Valmistelin monia kysymyksiä, mutta jätän useimmat mainitsematta ihan lyhyesti. Kreikan hallituksen ja Kreikan pankin johtajan välillä on syntynyt melkoista kitkaa. Oletteko pankin johtajan kanssa samaa mieltä? Nauttiiko hän täyttä EKPn tukea? Kiitoksia. Kaili. Kiitos nämä Kaili. Um, thank you, Chair. Uh, so, Kiitoksia puheenjohtaja Herran Draghi suoraan tähän kysymykseen. Niin, jos emme saavuta inflaatiotavoitetta, miten uskotte, että poliittisesti voimme helpottaa tehtäväämme täällä parlamentissa, voitte laajentaa ähm, QE-ohjelmaanne. Ja toinen kysymys, jos Euroopan äh, laskusuhdanne tapahtuu jälleen jatkossa johtuen globaalista tekijöistä, olisitteko te valmis jatkamaan siinä, että ostatte äh, periferiamaiden valtioiden joukkolainoja, kun budjettivajeet jälleen kasvavat ja velka on yhä kestämättömämmällä pohjalla. Κύριε Δράγκη, επανέρχομαι σε ένα ζήτημα που με, η διαμάχη για το οποίο μεταφέρθηκε και στη σημερινή. Kiitoksia. Kun ajatellaan konflikteja, jotka tulevat nyt esiin, kun puhuttiin tästä määrällisestä elvytyksestä, niin tietysti näin on tehty Saksassa ja Ranskassa ja muuallakin, jotta voitaisiin kannustaa investointeihin. Mutta kuinka paljon nämä sitten maksavat? Te sanoitte, että te nyt ette anna suosituksia maille, mutta se ei pidä paikkaansa, koska tällä hetkellä siis kvartetti, siis tämä entinen troikka, antaa meille ohjeita, joilla sanoit, että pitää alentaa palkkoja ja eläkkeitä. Eli kun ajatellaan nyt investointeja, koska ainoa politiikka, jota on harjoitettu tähän mennessä, on ollut säästöpolitiikkaa, jonka kautta on alennettu palkkoja ja eläkkeitä. Olisiko toisenlainen tapa noudattaa tätä politiikkaa? Kiitos. Thank you. I'll try to respond to all questions though there. Minä yritän vastata kaikkiin kysymyksiin, vaikka äh, monet olivat aika lailla hankalia ja monimuotoisia. Ensinnäkin liittyvätkö nämä korkotasot uudistuksiin ja pakottavatko ne hallituksen uudistuksen tielle? Monimutkikas kysymys tämä kyllä on. Korkotaso ja uudistushalukkuus voivat liittyä toisiinsa, mikäli uudistukset liittyvät ikään kuin talousarvioon. Eli budjettivaje vaatii rahoitusta ja korkotaso vaikuttaa rahoitusmahdollisuuksiin, joten hallitusten on priorisoitava omia toimiaan. Ja mitkä ovat rahoituksellisesti finanssipoliittisesti hankalampia tai helpompia. Ja me olemme havainneet, että erityisesti eläkeuudistukset ovat toteutuneet juuri korkean korkotason aikoina. Mutta on olemassa myöskin näyttöä siitä, että finanssipoliittiset toimet markkinapaineista johtuen perustuvat usein siihen, että yritetään mennä siitä yli, mistä aita on matalin. Eli veroa kantamalla lisää ja leikkaamalla julkisia menoja. Investointihalukkuus pienenee, veroonkanto tiivistyy, mutta sitä kautta ei päästä kyllä kasvun tielle. Ja jos nyt ei katsota rakenteellisia uudistuksia, jotka liittyvät suoraan talousarvioon, koulutusjärjestelmä, oikeuslaitoksen uudistaminen tai perustuslailliset kysymykset, vaalilaki, muutokset, ne eivät millään tavalla liity korkotasoon. Ne vain toteutetaan ihan muilla perusteilla. Ja jopa työmarkkinan muutoksia on toteutettu, vaikka korkotaso on ollut erittäin alhaisella tasolla – en siis tarkoita tällä sitä, että tilanne olisi aivan täysin päinvastainen, vaan että tätä on vaikea arvioida. Eli tämä argumentti ei välttämättä ole niin yksi oikoinen. Meidän täytyy tarkastella tilannetta aina tapauskohtaisesti. Pidetäänkö tehokkaita pankkeja alhaisella korkotasolla hengissä? No tietenkin, jos korkotaso olisi korkeampi, niin tehokkaiden pankkien pitäisi tehdä jotain selviytyäkseen tilanteesta, mutta nyt täytyy vain muistaa nämä nettikorkomarginaalit. Eli meidän ei tulisi tuijottamaan korkotasoa. Tarkoitan tällä sitä, että pitkälti euroalueen pankit ovat aika lailla vakaita pääoma, pääomitukseltaan, mutta eivät kovinkaan tuottoisia. Ja siihen vaikuttavat nämä jo edellä mainitut seikat. Tunnustettakoon tähän clearing-alaan, selvitysalaan minulla ei ole vastausta. Esitetty argumentti jonka mukaan Euroclearingin saattaisi vaikuttaa rahoitukselliseen epävakauteen, koska euro erotetaan muista valuutoista. Britteisaarilla tätä argumenttia on esitetty, mutta en ole siihen sen kummemmin perehtynyt. Eli että onko se validi argumentti vaiko ei. Ja sitten täällä kyseltiin ennen kriisiä tehokkaasti toimivista pankeista tai tuottoisista pankeista. Kyllä, tuotto oli 20 prosentin luokkaa, mutta nythän me tiedämme, miten näihin lukemiin on päästy. Useimmiten kyse oli kuplasta, eli investointiin haitallisiin omaisuuseriin. 5, 6, 7 vuotta ennen kriisiä syntyi suurempaa tuottoa, mutta pankkitoiminta oli tehotonta. Kustannustulotaso oli kaikkea muuta kuin suotavaa, mutta nyt meillä on olemassa sellainen järjestelmä, joka sääntelyn kautta ja pankkien oman panostuksen kautta on syntynyt se on vahvempi ja vastustuskykyisempi kuin aiemmin, eikä niin riskialtis. Ja silloin tuota aste on alhaisempi. Mutta me haluamme puuttua ongelmiin ja heikkouksiin. Mehän tiedämme, että pankkien pörssituloksella on vaikutuksia muiden maiden pankkeihin ja pankkien toimintaan. Kun puhumme ylikapasiteetista, niin en puhu nyt oligopolijärjestelmästä, eli että pankit voivat kyniä asiakkaansa puhtaaksi, vaan kyse on siitä, että nyt emme ole tasapainoisessa tilanteessa. Ja kuten alkuun jo totesin, niin tarkkana pitää olla näistä yleisistä kommenteista. Sillä on olemassa paljon pieniä keskikokoisia pankkeja, jotka toimivat mallikkaasti, palvelevat asiakkaita hienolla tavalla, joten tarkkana pitää olla, ettei synny mitään yleistyksiä tilanteessa, joka on hyvin mutkikas ja heterogeeninen. Ja vastauksena teille EKP kannattaa kansallisten keskuspankkien johtajien itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Täällä pohdittiin, että mitä Euroopan parlamentti voisi tehdä, mikäli emme pääse inflaatiotavoitteeseen. No minä uskon, että siihen kyllä päästään. Ihan varmasti päästään, joten meidän tavoitteemme on maksimissaan 2 prosenttia ja siltä pohjalta meidän rahapolitiikkamme on muovautunut. Ja viimeinen kysymys. Mitä rahapolitiikka on tehnyt yksityisen investointihalukkuuden lisäämiseksi? Mehän oikeastaan olemme ikään kuin luoneet uudet rahoitusmahdollisuudet yksityisen investointihalukkuuden lisäämiseksi. Sellainen oli jo olemassa, mutta se mureni vuoden 2010 alkaneiden eri euroalueisiin kohdistuneisiin kriiseihin. Eli tilanne on muuttunut, mutta kuten alkuun jo totesimme täällä, niin rahapolitiikka yksinään ei riitä todellisen kestävän kasvun aikaansaamisessa pidemmällä aikavälillä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta ja hyödyllisestä rahapoliittisesta keskustelusta. Arvostamme kovasti tätä. Eli voimme päättää kokouksen ja seuraava kokous sitten on ensi keskiviikkona kolmelta. Kiitos.